Je vous propose que nous commencions euh, tout de suite notre... Ehdotan, että aloitamme kokouksemme välittömästi. Kyseessä on kuulemistilaisuus, joka käsittelee etnisen, etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalista integraatiota. Toivotan äh, teidät kaikki tervetulleeksi ja kiitän äh, tietenkin Antonia Parvanova. Hän toimii esittelijänä aiheessa, joka koskee e, e, asettuneiden etnisten ryhmien ja maahanmuuttajien tilannetta. Ja haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita, jotka tänään, tänä aamuna kuulemistilaisuudessa kertovat kokemuksistaan ja tiedoistaan, ja jotka ovat meidän käytettävissämme ja vastaamassa meidän kysymyksiimme. Haluaisin tietenkin tervehtiä teitä kaikkia. Rova Greiner, Euroopan maahanmuuttonaisten verkoston puheenjohtaja on paikalla Isabella Mikalake. Hän on eurooppalaisen romaani väestönoikeuksien oikeuksien verkoston varapuheenjohtaja. Hän osallistuu ensimmäiseen keskusteluumme. Edelleen tervehdin herran Fotakista. Hän tulee komissiosta ja käyttää puheenvuoron kuulemistilaisuudessamme. Kiitoksia siitä, että olette paikalla. Odotettavissa on hyvin kiinnostavia keskusteluja integraation menetelmistä. Keskusteluun osallistuu Möller Jensen Tanskan naisten ja sukupuoliasioiden tiedotuskeskuksesta Tanskasta ja herra Ejupo, joka puolestaan johtaa Bulgarian tasavallan syrjinnän vastaista komissiota. Haluaisin häntäkin tässä yhteydessä tervehtiä. Viimeisenä tämän aamun puhujana, ulkopuolisena puhujana, meidän Rova Bach, hän edustaa naisten eurooppalaista eturyhmää ja hän tekee meille jotakin ehdotuksia. Kiitoksia kaikille läsnäolostanne ja pitemmittä puhuitta. Annan puheenvuoron Rova Parvanovalle. Hän käyttää seuraavan puheenvuoron. vuoron. Tosin eh, hänen on vielä käytävä myös äänestämässä, mutta nyt saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, uh, eh, Mrs. Morin. Kiitos Rova Shontia, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. <clears throat> Haluan ilmaista tyytyväisyyteni siitä, voin olla täällä teidän kanssa keskustelemassa tärkeistä asioista, jotka liittyvät hittisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten sosiaalista integraatiosta. Ensinnäkin toteaisin, että meidän valiokuntamme Euroopan parlamentissa on kovin sitoutunut näiden, näissä asioissa, näihin asioihin. Ja tämän kuulemistilaisuuden jälkeen meillä on esillä käsiteltävänä mietintö, jossa käsitellään tätä asiaa syvällisemmin. Olemme puhuneet asiasta useaan otteeseenkin, mitkä ovat ne erot niiden naisten kohdalla, jotka kuuluvat vähemmistöryhmiin ja niiden kohdalla, jotka ovat maahanmuuttajia. Luultavasti tämä on aika kunnianhimoinen tavoite, mutta yritämme keskusteluissamme selventää niitä eroja, joita on näiden kahden ryhmän välillä ja selvittää minkälaisia eroja löytyy e, syrjintäkäytänteistä e, näiden naisten kohdalla, maahanmuuttajien vähemmistöjen naisten kohdalla. Valiokunnan jäsenenä ja tämän mietinnön esittelijänä ja kuten kaikki MEPit, jotka ovat tuon valiokunnan jäsen, jäseniä, me kiinnitämme paljon huomiota kaikki niihin aloitteisiin, joilla luodaan tällaisia poliittista ja juridista ympäristöä näille asioille, ottaen huomioon sen, että me elämme monikulttuuriyhteiskunnassa, joissa on mukana monia kulttuuri, etnisiä, kulttuurisia ja etnisiä yhteisöjä. On tärkeää keskittyä integraatiokysymykseen Euroopan unionissa ja Täytyy muistaa, että sellainen nainen, joka kuuluu vähemmistöryhmään, ei ole kuitenkaan vammainen yhteiskunnassa, vaan hän, se on tärkeämmässä sosiaalisessa taloudellisessa asemassa. Tässä suhteessa minun, minä pyrin mietinnössäni arvioimaan sosiaalista integraatiopolitiikkaa EU-ssa niiden näiden vähemmistöryhmien kuuluvien näiden, näisten kohdalla ja selvittää, missä on ongelmia. Ja tässä pyrimme löytämään myös ratkaisuja. Kolme keskeistä näkökohtaa, jotka tulevat tässä mietinnössä esille, on integraatiopolitiikan rooli EU-ssa e ja naisten rooli etnisissä vähemmistöissä ja sukupuolipolitiikan rooli. Jotta päästäisimme, pääsisimme tehokkaaseen integraatioon, täyt, joskus tarpeet ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Siksi onkin keskeisen tärkeää huomata nämä vaatimukset ja se löytää tavat sovittaa ne yhteen, jotta pystymme tyydyttämään juridiset tarpeet niiden naisten kohdalla, jotka ovat vähemmistöjä. Ei samalla kuitenkaan saa unohtaa tätä yhtenäisyyttä näiden ryhmien kohdalla. Ei ole mitään juridista, juridista sitovaa politiikkaa Euroopan unionin tasolla. Tämä johtuu lähinnä siitä, että integraatio kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niin siitä syystä meidän valiokuntamme on yhä enemmän sitoutunut tähän asiaan. Kuitenkin tämä politiikka on muodostunut yhä tärkeämmäksi EUn tasolla siksi, pyrimmekin kehittämään yhteisen lähestymistavan tähän asiaan. Komissio painottaakin sitä, että integraatio saa yhä tärkeämmän merkityksen sen sosiaalista ja taloudellistakin merkitystä silmällä pitäen. Ja tässä puututaan erityisesti maahanmuuttajia ja vähemmistönaisiin, jotka ovat kohderyhmiä integraatiopolitiikassa. Ottaen huomioon sen, että sosiaalinen integraatiopolitiikka asettaa ehdot, jotka vaikuttavat siihen, millä tavalla ongelmia voidaan hoitaa ja esteitä poistaa ja saada aikaan osallistumista ja yhteenkuuluvuutta niin, että sosiaalinen integraatiopolitiikka sisältää laillisia välineitä, mutta myös laajoja hallinnollisia vapaaehtoisia toimia ja haluankin kiinnittää huomiota tiettyihin ehtoihin ja taustatekijöihin, jotka saattavat estää sosiaalista integraatiota naisten kohdalla, jotka kuuluvat etnisiin vähemmistöihin ja niihin, jotka kuuluvat taas toisaalta enemmistöryhmiin. Ensinnäkin koulutustaso ja kielitaito, toiseksi asumisolosuhteet, kolmanneksi terveydenhuolto ja neljänneksi työolosuhteet ja työmahdollisuudet ja siksi onkin tarpeen jatkaa ponnisteluja EUn ja kansallisella tasolla, jotta voitaisiin täysin hyödyntää olemassa olevat välineet ja tulevat toimit, jotta voisimme integroida naiset vähemmistöryhmistä. Paljon kiitoksia ja olen pahoillani siitä, että olen, olen kuitenkin esittelijä tämän mietinnön kohdalla, josta on tarkoitus äänestää Envissä. Menen nopeasti Enviin äänestämään vartiksi ja sitten palaan takaisin ja tämä on kuitenkin se asia, johon, jota, johon minä olen sitoutunut. Paljon kiitoksia. Merci Madame Parvanova de cette présentation. Kiitos Rova Parvanova. Tästä lyhyestä puheenvuorosta, joka koski eri alueita tässä yhteydessä. Ja nyt haluaisin toivottaa kaikki kollegat, jotka jotka ovat mukana naisten valiokunnassa parlamentissa. Bien. Et Pyydän anteeksi Rova Eva Svenssonin puolesta. Hän on valiokuntamme puheenjohtaja. Hän ei päässyt paikalle tänään, mutta hän hyvin tarkkaan seuraa tätä asiaa ja hänellä on paljon poliittista tahtoa hoitaa tämän valiokunnan töitä. Seuraavaksi kuulemme asiantuntijoitamme. Annan puheenvuoron välittömästi Rova Grainerille. Hän on eurooppalaisen, eurooppalaisen siirtolaisen naisten verkoston puheenjohtaja Saksasta. Teillä on 15 minuuttia puheaikaan ja tulemme pitämään tarkkaan kiinni, että pidätte kiinni puheajastanne. Kiitoksia, olkaa hyvä. Um, honorable MIP. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, monet kiitokset tästä tilaisuudesta puhua teille aiheesta, joka on lähellä Euroopan naisten verkoston sydäntä, organisaation sydäntä, jota minä edustan. Me olemme naisten verkosto, naisjärjestöjen, naisten foorumien – verkosto EU-maissa, myös yksittäisen naisten verkosto 20 valtiossa. Meillä on laaja asiantuntemusta asioista, jotka koskevat naisia ja kaikki meidän me ovat työskennelleet asioiden parissa kansallisella tasolla ja pyrkivät synkronisoimaan ponnistuksessa, jotta asiat saatetaan myöskin eu tasolle. Toimintamme alkoi vuonna 2007 konferenssissa, joka pidettiin Brysselissä ja jonka järjesti Euroopan naislobby, johon kutsuttiin asiantuntijoita maailmanlaisten järjestöistä Euroopasta, jotka vaihtuvat kokemuksia siitä, mitä on elää naisena Euroopassa. Tuloksena syntyi asiakirja, jonka nimi on Samat oikeudet, sama ääni nais, maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa asiat, joista meidän, joihin meidän voidaan, voidaan vaikuttaa silloin, kysymys naisten, mahdollista naisten sosiaalista integraatiosta ovat seuraavat kysymykset, joita on, jotka on katsottu miksi eh, lasien oikeus, joka joissakin tilanteissa vaikuttaa koko integraatiota, jonka me haluamme saavuttaa. Se merkitsee sitä, että jos esimerkiksi ulkomaalainen nainen joutuu kaksi vuotta odottamaan sitä, että saa pysyvän oleskeluluvan. Silloin kun kysymys on sitä, että hän on väkivallan uhri, on hyvin vaikea naisen päästä pois tästä tilanteesta. Ja silloin kun väkivaltaa on, se on vaikea tilanne itsessään. Koulutus, työllisyys, pätevyys, joka naisilla on aika ajoin, on tasoltaan nolla. Naismaahanmuuttajat kysyvät, miksi ne, se pätevyys, jonka me olemme ponnistelun saaneet kotimaissamme, miksi se katsottaisiin tyhjän arvoiseksi. Sitä pitäisi tarkastella lähti liikkeelle poliittisilla kampanjoilla ja pyrkien katsomaan, miten tätä koulutustasoa, joka naisilla on, miten se voidaan sopeuttaa. Ja myöskin työllisyyskysymys, monet nais, maahanmuuttajat työskentelevät matalapalkka-aloilla – samaan aikaan kuitenkin hyvin vaikeissa olosuhteissa. Sukupuoliterveys ja lisääntymisoikeudet eivät aina ole mahdollisia johtuen siitä tilanteesta, jossa naiset elävät tai joskus heillä ole eh, sairausvakuutusta tai samaan aikaan he eivät itse pysty päättämään siitä, milloin he haluavat perheen tai haluavatko ylipäätään perhettä. Väkivalta kohdistuu naisiin tapahtuu eri alueilla, esimerkiksi sukupuolinen silpuminen, kun, kunniamurhat, naisilla käytävä kauppa, pakkoavioliitot ja väkivalta kotona. Oikeudellinen asema. Meidän suosituksemme olisi, että heillä olisi riippumaton oikeudellinen asema, mahdollisuus tai oikeus saada pysyvä asema. Haluamme selkeitä menettelyjä, joilla voidaan, joilla voidaan selvittää se, miten henkilö voisi saada pysyvän vakinaisen aseman maassa, jossa asuu perusoikeuksien puuttuminen eh, niiden maahanmuuttajien osalta, joilla ei ole asiakirjoja, henkilöt, joilla ei ole asiakirjoja, jotka työskentelevät meidän verkostossamme, he eivät ole näkyviä ja meistä on paljon väärinkäyttöä, hyväksikäyttöä tapahtuu tällä alueella, koska he eivät voi ottaa yhteyttä poliisiin. He ovat hyvin haavoittuva ryhmä. Me suosittelemme täyttä eh, pääsyä oikeus perusoikeuksiin ja myöskin tällaisen laillistamiskanavien avaamista. Se, että myöskin on tärkeää, että tunnustettaisiin kulttuuriset erikoispiirteet, jotka liittyvät maahanmuuttajalainsäädäntöön. Koulutus ja työllisyys. Tunnustettu sitä pätevyyttä, joka on saavutettu alkuperämaassa, ja tarvitaan avoimuutta ja selkeitä nopeita menettelyjä pätevyyksien tunnustamisessa rajalliset mahdollisuudet jatkokoulutuksen ja kaikkea tiettyille ammatillisille ryhmille. On, tärkeää on, että vaan mahdollista päästä nopeasti parantamaan ammattitaitoa. Kieliesteet on tärkeää, että on vapaata kieli, ilmaista kielikoulutusta, joka ei ole sellaista, että se olisi kaikille samaa, vaan katsottaisiin, mikä on maahanmuuttajanaisen pätevyys, niin että hän voisi saavuttaa jotakin myöhemmässä vaiheessa. Toimenpiteet, mitä tulee sitten koulutuksen ja, ja työllistymiseen on tarkoitus, että antaisi myöskin tukea yrittäjille. Monet yrittäjänaiset haluaisivat käynnistää pienyrityksiä, mutta he eivät tiedä, miten tämä voidaan tehdä, ja he tarvitsisivat jonkinlaista tukea. Esteet etenemiselle työssä. Me, me, meidän mielestämme on paljon syrjintää tällä alueella, ja maahanmuuttajanaiset, vaikka usein työskentelevät matalapalkka-aloilla, he eivät ole kuitenkaan sellaisia, että he pääsisivät eteenpäin uralla. On tärkeää saada aikaan yhtäläisiä mahdollisuuksia maahanmuuttajanaisille. Siitä olisi apua. Laajalle levinnyt e, sääntelemätön työ, riittäviä säädöksiä, jotka liittyvät työlupamenettelyihin. Riisto, joka kohdistuu ennen kaikkea naisiin, joilla ei ole asiakirjoja – Tämä on tarvetta seurata että tehdä tarkastuksia työpaikoilla, ja mahdollisuuksia on liikaa, ovat yliedustettuina matalapalkka-aloilla. On varmistettava mahdollisuus liikkuvuuteen mahdollisuuksia. Mitä tulee sitten sukupuoli, sukupuoli- ja eh, lisääntymisterveyteen, on selvästikin puutteellista tietoisuutta, eikä ole saatavilla riittävästi tietoa eh, sukupuoliterveydestä. Tärkeää on saada kampanjoita, kuten sanoin, mitä tulee miksi naisten sukupuolinten silpomiseen, naisten oikeuksiin niissä maissa, joissa he asuvat. Ni, niistä olisi apua, koska tiedon kanavointi on tässä tärkeää, koska tällä alueella todella on puutteita. Ei ole riittävästi ymmärtämystä siitä, minkälaisia ovat terveystarpeet, jotka on, joita on näillä maahanmuuttajanaisilla, jotka ovat kulttuurispesifisiä. spesifisiä Usein ne maassa, joista tulevat, siellä kulttuurit ja perinteet ovat toisenlaisia, se terveys käsitellään eri tavalla. Sitten tästäkin tarvitaan koulutuksen kehittämistä, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon näiden naisten tarpeet, mitä tulee terveyspalvelujen tarjoajiin myös. Mitä sitten se, että pitäisi laajentaa myöskin sitä, millä, mitä ovat ne kriteerit, joita, joilla voidaan tarjota terveyspalveluita mahdollisuutta, niin se pitäisi laajentaa. Mitä sitten tulee väkivaltaan? tarvittaisiin erityistä lainsäädäntöä, joka kohdistuu, koskista väkivaltaa, joka kohdistuu maahanmuuttajan naisiin. On myöskin se, että ei ole vielä saavutettu tilannetta, jossa täysin torjuttaisiin tällainen väkivalta, joka kohdistuu naisiin. Ja sitten lisäksi puuttuu erityistä lähestymistapa, joka koskee ennen kaikkea naisia, jotka ovat erityisissä tilanteissa, mukaan luettuna tilanne, jossa heidät on saatettu, eh, heihin kohdistuu tietty stigma, häpeä. Tarvitaan eh, erityisesti suunniteltuja palveluita eh, tälläkin alueella. Osallistuminen julkiseen ja poliittiseen elämään. Tästäkin totesimme, että on puhdetta tiedosta, ei riittävästi tietoa poliittisesta järjestelmästä siinä maassa, jossa naiset asuvat – eikä hänen oikeuksistaan, samana kuin myöskin lakeja, jotka vaikka, vaikka olisimme 20 vuotta jossakin maassa, eh, meillä ei ole oikeutta äänestää. Ja niin pitkään kuin ei ole oikeutta osallistua, on hyvin vaikea maahanmuuttajanaisten tuntea, että he ovat osa yhteiskuntaa. On tarvetta laajentaa tietoa, saattaa se helpommin saataville – maahanmuuttajanaiset, poliittiset aktivistit, heidän ei pitäisi olla mitään äh, näennäisiä johtajia, on tarvetta laajentaa osallistumista ja annettava lisää voimaa johtajille, jotka ovat ruohonjuuritasolla. On, on saatava vaikka kapasiteetteja eh, äh, maahanmuuttajanaisaktivisteille. Meidän suosituksemme olisi se, että asettaisiin resursseja maahanmuuttajanaisten kansalaisjärjestöille, jotta ne voivat järjestää koulutusta maahanmuuttajalaisilta puuttuu roolimalleja kansalaisyhteiskunnassa, on, on hyvä edistää maahanmuuttajanaisia myöskin roolimalleina, koska tätä kautta on myöskin mahdollisuus rohkaista toimimaan. Loppuajatus. Sukupuolivaltavirtaistamisten pitäisi olla osana kaikkea maahanmuuttopolitiikkaa kansallisella ja EU-tasolla, jotta tämä varmistettaisiin ottava huomioon ne erityiset tarpeet, joita on maahanmuuttajanaisilla ja sitten ottaa huomioon kaikessa maahanmuutto- ja integraatiopolitiikassa, kaikissa strategioissa kansallisella ja EU-tasolla. Kiitos tarkkaavaisuudestanne ja pian on myöskin tietoa meidän verkkosivullamme. Kiitos. Merci, Madame Kreiner, de cette euh, présentation. Kiitoksia, Rova Kreiner, tästä täsmä tiivistä esityksestä, jossa tuotiin esille näitä ongelmia ja annettiin jo osvittaa äh, ratkaisumalleille, jotka teidän mielestänne voisivat olla mahdollisia ja tarpeellisia, kun pyritään tietyn tyyppiseen tilanteiden vertailun. Nyt pitemmittä puheita annan puheenvuoron Isabella Michalachelle. Hän on Euroopan romaanien oikeuden keskuksesta ja vuodesta 1996 hän on hyvin aktiivisesti tehnyt työtä syrjinnän vastaisessa työssä. Kiitoksia jo siitä etukäteen, että jaatte meille kokemuksenne ja kerrotte toiminnastanne. Thank you very much indeed. Kiitoksia tästä kutsusta saada osallistua tähän kuulemistilaisuuteen. Ensinnäkin minäkin haluan sanoa, että minä olen täällä kollegani asemesta, eh, joka, joka on meidän koordinaattorimme sukupuoli- ja tasa Nyt on sanottu, että minä kuitenkin olen aikaisemminkin toiminut kuusi vuotta tässä instituutissa, erityisesti naista, naisia koskevissa asioissa. Ensimmäinen asia, jolla haluan aloittaa, on on tiedon puute. Minun täytyy todellakin ajatella, mitä minä täällä esittelen tänään, kun nyt on niin monia puolia tässä ongelmassa, jotka liittyvät naisten ongelmiin. Ne suurin haaste on todellakin tämä ää, tiedon puute. Ja toivoisinkin, että tulevaisuudessa keskityttäisiin ja kohdennettaisiin tutkimusta ää, naisten tilanteeseen erityisesti että tällaista tietoa tällä tavalla voitaisiin kerätä ja myös yleistä tietoa pitäisi kerätä eri kriteerien pohjalta mukaan lukien sukupuoliasiat. Sanonkin, että nyt kuitenkin tietoa on äh, rajallisesti käsillä, niin emme välttämättä ymmärrä vähemmistönaisten erityistä tilannetta, mukaan lukien romaanit. romaanit. Äh, semminkin, kun, kun romaanit ovat syrjitympiä Euroopassa. Romaanien syrjintä yhteiskunnassa instituutioissa ja yksilöllisellä tasolla sitä korostaa vielä sukupuoleen liittyvät syrjintäesteet ja väärinkäytökset, kuten monet romaanin miehet, niin naisetkin kärsivät tasa-arvoisten, tasa-arvoisten mahdollisuuksien puutteista työssä ja koulutuksessa. He sama koskee myös sosiaalipalveluja ja terveyspalveluja ja tämä etnisen taustan haitta voimistuu rakenteissa, jotka liittyvät laajempiin yhteiskunnallisiin asioihin, jotka estävät romaaninaisten mahdollisuutta täyteen osallistumiseen. Ja sitten terveydenhuolto. romaaninaisten terveysasema Keski- Itä-Euroopassa, ja, jotka ovat EU-jäsenmaita, ovat kriittisen alhainilla. Ja koska he kuitenkin käyvät harvoin tarkastuksessa ja vain käyvät siellä ainoastaan, kun he sairastuvat vakavasti. Romaninaiset, jolloin naisia käyvät äh, lääkärillä useammin, mutta se johtuu puolestaan äh, naisten, lasten terveystilasta. Kaiken kaikkiaan näiden äh, syrjintäkäytänteiden yhdistelmä, korkeat hoitokustannukset ja hallinnolliset toimenpiteet ja, ja henkilöpapereiden puute ne estävät terveydenhuoltoa useimmilta romaninaisilta. Esimerkkinä Bulgariassa Center Amelipe-raportti, joka tehtiin vuonna 2008, siinä puhuttiin esteiden murkamisesta ja romanialaisten naisten asemasta Bulgarista osoittaa, että, että, että koulutetut, naiset ovat myös terveysasiassa korkeammalla. Kolmannes naisista yli 15-vuotiaista naisista eivät ole terveysvakuutuksen piirissä 78 prosenttia naisista eivät ole koskaan olleet saaneet terveysvakuutusta Romaniassa, niin kuin raportissa osoitettiin 2006. Tämä oli minun aloitteni silloin, kun minä olin siellä töissä. Osoittaa, että romaninaiset ovat arvioineet omaa terveystilantansa huonoksi 47 prosenttia romaninaiset ovat sanoneet, että kuulu, eivät tunne olevansa hyväksi, eivätkä huonoksi, eivätkä tosi, todella huonoksi. Syrjivät käytänteet erityisesti romaninaisten kohdalla näkyy monissa maissa, joissa romaninaiset ovat niin sanotussa mustalaishuoneissa, koska ja heidät, heidät tunnetaan tällaisina myös sairaalassa. Nämä mustalaishuoneet ovat huonoissa tilassa Erässä haastattelussa, joka RCC teki lokakuussa 2005, Miskolsin synnytyssairaalan lääkäri Unkarissa sanoi, että, on, että romaninaisia on useissa huoneissa. Hän sanoi, että tämä tehtiin, tätä ei tehty syrjintäsyistä, vaan hygienistä syistä, koska romaninaiset polttavat. Vuonna 2005 RCC kuuli useitakin todistuslausuntoja sekä lääkäriltä että romanilta, jonka mukaan hätäpalvelut ovat oikeastaan se keskeisin terveydenhuoltoväline romanilaisille ennaltaehkäisevää huoltoa huollon romaninaiset eivät pääse useinkaan. Ja romanien terveystilanteeseen ei kiinnitetä huomiota ja tai sitten näitä romanien, romanien tauteja pidetään tyypillisinä. Ja niin kuin muualla, muissakin politiikassa romanien terveyspolitiikka äh, suunnitellaan ja toteutetaan äh, valtavirtapolitiikan ulkopuolella. Ja niinpä eri ohjelmat, jotka on kohdannettu romaneihin, kuten terveysvälitteet, terveyden edistämiskampanjat ja niin poispäin, niillä on rajallinen vaikutus tasavertaisen mahdollisuuksien luomiseksi romaneille, jotta hekin saisivat käyttöönsä terveyspalveluja, koska terveysvaikutuksen kattavuuden puute on edelleenkin voimassa Bulgarissa ja Romanissa ja muissakin maissa. Eräissä maissa romaninaiset edelleenkin kokevat ihmisoikeusrikkomuksia terveys, terveydenhuollossa kuuntele sterilointeja. Romaninaisten herkkyys ajautua yhteisön ulkopuolelle johtaa ihmiskauppaan ja kotiväkivaltaan ja liian varhaisiin avioliittoihin. Tutkimus osoittaa, että useissa Euroopan maissa romanit ovat yliedustettuina e, ihmiskaupan uhreja joukoissa. Asi- Bulgarian asiantuntijan mukaan romanit saavat, ovat noin 80 prosenttia ihmisoikeus, e, e, ihmiskauppauhrista, kun taas Unkarissa asiantuntijat arvioivat, että romanit ovat 40-80 prosenttia näistä uhreista. Kuitenkin hyvin paljon on tehty, hyvin vähän on tehty, jotta ohjelmia kohdennettaisiin erityisesti romaneihin ja vähän toimia on tehty jotta voitaisiin saada yleisiä aloitteita ihmiskauppaa vastaan, myös romaanit mukaan lukien romaninaiset ovat olleet äh, steriloinnin kohteita Slovakiassa, Tsekin tasavallassa kommunistihallinnosta lähtien, vaikkakin politiikka keskeytettiin 1989 uusia juttuja on äh, nähty vuodesta 2007 lähtien joka osoittaa, että käytäntö jatkuu. Unkarissa on dokumentoitu äh, sellaisia satunnaisia tapauksia tuoreimmat vuonna 2008-2009 sekin tasavalta ilmaisi pahoittelunsa tämän käytäntöön uhreille ja Unkarin hallitus antoi korvauksia yhdelle uhrille. Kuitenkin Slovakian hallitus ei ole tehnyt mitään tämän asian eteen ja, ja ei Tsekin eikä Slovakian hallitus ole hyväksynyt mitään kattavaa suunnitelmaa korvauksien saamiseksi uhreille. Terveydenhuoltolainsäädäntöuudistus on tarpeen Unkarissa, jotta voitaisiin saada turvaa näille steriloidin uhreille. Tutkimusten mukaan Unkarissa 42 prosenttia 24 romaninaisista, joita haastateltiin, totesivat, että he ovat olleet kotiväkivallan uhreja. Monissa maissa valtion vastaus väkivaltaan romaninaisia kohtaan on riittämätön ja se on myös ennakkoluuloinen. Esimerkiksi tutkimukset Ser- Serbiassa Unkarissa osoittavat, että romaninaiset harvoin saavat lääkärin apua tai silloin, kun on kysymys väärinkäytöksistä, ja usein heidät myös, heidät poliisin uhreiksi. Unkarissa 30 romaninaista, jotka ovat kokeneet kotiväkivaltaa, ainoastaan kuusi sai poliisin apua, ja yhdessä tapauksessa ainoastaan hän katsoi, että poliisi puuttui peliin kunnolla. Ja kun puhutaan koulutuksesta, romaninaiset ovat kohdanneet esteitä elämänsä alusta lähtien perusoikeuksissa, eli oikeudessa koulutukseen. Eräät näistä esteistä ovat sisäisiä, mutta toiset ovat ulkoisia romanilaisia. Tuoreet tiedot, joita sekin tasavalta on asettanut, osoittavat, että romaninaiset ovat haavoittuvampia jo ajautumaan erillisiin koulutetaan vammaisia lapsia. Vuonna 2008 selvitys osoittaa että että lukutaidottomat romaninaiset ovat kaksi kertaa niin paljon kuin romanimiehet. Romaniassa vuonna 2006 raportti osoittaa, että, että että, että koulutuksessa vallitsee eroja romanimiesten ja romaninaisten välillä. Ja muodollinen, muodollisen koulutuksen osalta tämä on vieläkin selvempi ero, kun verrataan romaneja ja no, valtaväestöä. Ja ne, ne romaninaiset, jotka eivät ole saaneet minkälaista koulutusta, on lähes kuusi kertaa korkeampi kuin, kuin valtaväestön naisten kohdalla. Ja sitten työllisyydestä Slovakiassa 2007 UNDP-raportti osoittaa, että useimmat työttömät ovat pitkäaikaistyöttömiä, joka merkitsee sitä, että nämä romanin ja naiset merkittävät työpätevyytensä. Romaninaisten kohdalla työttömyysaste oli 6,6 prosenttia, tämä merkitsee sitä alle 5 prosenttia romaninaisista tuottavassa iässä olivat virallisesti työssä ja erillisessä yhteisössä tämä oli noin 2,3 prosenttia. Usein, usein, useimmiten työtettiin kotona. Alle 6 prosenttia romaninaista ovat tässä työllisessä, työllisessä iässä työskenteli kotitalouden ulkopuolella very briefly in house. Aika lyhyesti sitten asumisesta esimerkiksi. Sama tutkimus osoittaa Bulgariassa, että lähes puolet, puolet romanien kotitalouksissa asuu tiilitaloissa, vain 50 prosenttia romanien talosta on sellaisia, joissa on kylpyhuone, 3,6 prosenttia sanot, äh, on sellaisia, joissa on vessa, 2,6 prosenttia, 3,9 prosenttia kotitalouksista äh, on, on sellaisia, että siellä on juokseva vesi ja sähkö, ja 93,5 prosenttia kotitalouksista omaa televisio, lähes puolet kotitalouksista omaa koti, pesukoneen. No lopuksi Vuonna 2009 raportoitu useistakin kotimaista, jossa, jossa viranomaiset eivät ole pystyneet turvaamaan kunnollisia asumisolosuhteita. Ja tämä on kohdentu erityisesti yksinhuoltajien naisiin. Sitten lopuksi sanoisin, että ne haasteet, joita romaninaisilla on, usein eroavat romanimiesten haasteista ja niistä haasteista, joita valtaväestö naisilla on. Romaninaiset ja lapset ovat kohtuuttoman usein köyhiä, joka varjostaa monien elämää. Ja kuilu naisten ja valtaväestön naisten välillä on erittäin suuri koulutusasioissa, työllisyysasiassa, sukupuoliterveysasiassa, yleisessä hyvinvoinnissa. Ja tämä osoittaa, että on ollut harvoja politiikan aloitteita, jotka on kohdennuttu romaninaisten tilanteen parantamiseen niin EU-tasolla kuin kansallisella tasollakin koskien sekä hallitusta että muita instituutioita. Kun, ja se, että edistettäisiin naisten oikeuksia ja integroitaisiin romaninaisten se näkyy useissakin politiikan tehtävissä, jotka näkyvät myös Lissabonin strategiassa ja Beijingin toimintaohjelmassa kansallisella tasolla kansallisia suunnitelmia, joita tehdään syrjinnän vastustamiseksi, kansallisia strategioita romanien tilanteen parantamiseksi ja kansallisia suunnitelmia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Ne edistävät syrjinnän vastustamista ja sosiaalisen integraation edistämistä. Kuitenkaan nämä strategiat eivät riitä romaninaisille ja ne eivät riittävästi poista tätä syrjintää. Näiden suositusten joukossa, joita voidaan tehdä, painottaisin sitä, että hallitusten pitäisi jatkaa sitoumuksiaan kansainvälisiä Euroopan tason sopimuksiin ja varmistaa, että romanilaiset voivat nauttia perusoikeuksista. Hallitusten täytyy ryhtyä toimiin suhteessa oikeuksien rikkomisiin, jotka koskevat romaninaista tuomitsemalla rikolliset ja kompensoimalla uhreille. Ja tämä moninkertainen syrjintä politiikan sektorilla edellyttää kunnollisia toimia, jotta tätä moninkertaista syrjintää voitaisiin poistaa. Kaikki olemassa oleva lainsäädäntö ja politiikka, kuten myös tulevaisuudessa, niiden pitäisi ottaa huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo ja sisältää toimia, joilla estetään ja estetään näitä moninaisia esteitä, joita vähemmistöryhmien kuuluvat naiset kokevat omissa perusoikeuksissaan hallitusten pitäisi ryhtyä toimiin syrjinnän vastaisten lainsäädännön toimeenpanon tehostamiseksi kaikkien Euroopan maiden estääkseen syrjintä koulutuksessa ja asumisessa ja edistää tasa-arvoa. Hallitusten pitäisi järjestää kuulemistilaisuuksia kansallisissa parlamenteissa romaninaisten tilanteista ja olen hyvin tyytyväinen, että tässä täällä Euroopan parlamentissa on tänään äh, kuulemistilaisuus, jossa käsitellään näitä asioita. Tämä auttaisi näiden asioiden priorisoimisessa äh, kansallisella tasolla. Se lisäisi tietoisuutta näiden naisten tilais- tilanteen todellisuudesta ja muuttaisi myös kansallisen keskustelun sävyä romaninaisista poliitikkojen, äh, suuren yleisön ja median tasolla. Hallitusten pitäisi rohkaista pk-yritysten perustamista romaninaisten tasolla. Myös luototusta pitäisi helpottaa romaninaisilla, jotka haluavat käynnistää yritystoimintaa. Pitäisi myös tutkia terveydenhuollon ongelmia ja ihmisoikeusrikkomuksia terveydenhuoltojärjestelmässä ja varmistaa se, että, että uhrit voivat valittaa. Pitäisi myös tuota mahdollisuus juridiseen apuun ja läheisessä yhteistyössä Romanian, äh, Romanian kansalaisjärjestöjen ja muiden äh, toimijoiden kanssa äh, tietoa pitäisi järjestelmästi kerätä ja saattaa käyttöön suurelle yleisölle, jotta saataisiin kunnollista tietoa romanneisten sosiaalista integraatiosta ja niihin siihen liittyvistä asioista. And I would end by saying... Ja lopuksi sanoisin, että, että että romaninaiset pitäisi myös sisällyttää niihin elimiin, joissa tehdään päätöksiä romaninaisia koskevista asioista. Kiitoksia. Merci, euh, Madame euh, Michal. Kiitoksia, Rova Michalache, tästä alustuksesta ja näkemyksistä ja tutkimuksista, joista kerroitte, jota on tehty eri maissa koskien romaninaisten tilannetta siihen liittyy edelleen useita auki olevia kysymyksiä. Nyt annan puheenvuoron Euroopan parlamentin jäsenille. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Marina Janakudakis, viisi minuuttia. Voitte käyttää puheenvuoron nyt ja esittää kysymyksenne alustajille. Right. Um, thank you. I, I didn't realize I was on a time limit. Kiitos sen tietysti, että tässä on mitään aikarajoitusta. Ensinnäkin etninen vähemmistö. Niin, minä en oikein pidä koko tästä äh, lauseesta. Minä olen isosta Britanniasta, Lontoosta, enkä näytä kovin brittiläiseltä, eikä minuakin voisi sanoa etniseen vähemmistöön kuuluvaksi. Minusta on loukkaavaa, että minut yksilöllistetään, kun itse koen olevani osa yhteisöä, enkä usko, että olemassa oikeudellista määritelmää Eh, EU-ssa siitä, mitä on etinen vähemmistö. Etniset vähemmistöt, me olemme kaikki samanlaisia ihmisiä kuin muutkin. Isossa Britanniassa meillä on monikulttuurinen yhteiskunta, mikä merkitsee sitä, että me olemme osa koko yhteiskuntaa, olimmepa miehiä tai naisia. Ja tärkeää on, että kun me keskustelemme tästä itsestä vähemmistöstä, meidän on muistettava, että on molemminpuolinen kunnioitus eri ryhmien välillä, yhteisöön kuuluvien ryhmien välillä ja sitten tämän isäntäyhteisön ja muiden ryhmien välillä. Tärkeää on edistää suvaitsevaisuutta, ymmärtämystä eri yhteisöjen välillä, joten kysymys on kunnioituksesta, ymmärtämisestä ja hyväksymisestä. Puhuitte romaninaisista Minusta se on mielenkiintoista, koska minä en tunne kovinkaan monia. Minulla oli sellainen vaikutelma, ehkä voitte korjata, että, että isossa pitänsä heitä, heistä, heistä puhutaan matkustavina, matkustavina ihmisinä. Ja te käytätte termiä romaani. Onko tämä kansallisuus, käsite? No joka tapauksessa. Heitä kuitenkin kestäkään nimistä travelers, matkustavat vaeltajat. Ja he ovat oma ihmisryhmänsä, jotka ovat tällaisia vapaita – ja ovat onnekkaita sikäli, mutta totta kai heilläkin on ongelmia, terveysongelmia, on eri asioita, jotka liittyvät siihen, mitä yhteiskunta hyväksyisi normina. Mutta täytyy kuitenkin kunnioittaa heidän kulttuuriaan ja tapojaan. Meidän täytyy toimia tämän kunnioituksen puitteissa sen pohjalta, mitä on tarjolla. Joten kommenttien täytyy perustua siihen, että ymmärretään se, mistä yhteiskunta on tullut. Me puhumme terveystarpeista, terveydenhoitotarpeista, mutta ehkä ne ovat hyvin erilaisia sellaiselle, joka noudattaa enemmän perinteitä. Minun isoäitini todennäköisesti olisi käyttänyt yrtilääkkeitä, jotka olisivat olleet parempia kuin lääkärillä. Mutta mitä tulee näiden ryhmien haavoittuvuuteen, siitähän tässä on myöskin kysymys, on olemassa tällaista haavoittuvuutta ja se täytyy tunnustaa. Tarvitaan erityistä tukea, jotta he voivat olla osa integraatiota, mutta myöskin pitää heidän kulttuurinsa ja eh, heidän erityispiirteensä säilyttää se, oli lähtöisin mistä tahansa. Joten meidän täytyy toimia näiden alojen puitteissa ja tarjota tukea. Merci, Madame Janak. Kiitoksia, Rova Janakudakis. Seuraavaksi annan puheenvuoron Rova Cornelia Ernstille GUE-ryhmästä. Kiitoksia. Haluaisin sanoa jotakin maahanmuuttajista Saksassa. Saksassa on kaksi kategoriaa, kun puhutaan etnisistä vähemmistöistä on sitten mukava tai ei tämä käsite. Eräät vähemmistöt ovat olleet jo satoja vuosia, sorbit, tanskalaiset ja friisit, jotka ovat tasavertaisia. Toinen kategoria on maahanmuuttajia, jotka ovat liitt- muuttaneet Saksan liittotasan alkuvuosista ja ne eivät ole samalla tavalla tunnustettuja vähemmistöjä, vaikka ovat kuitenkin nyt lailla merkityksellisiä. He eivät ole kuitenkaan tasavertaisia saksalaisten kanssa. 7-8 miljoonaa maahanmuuttajaa, niin sanottuja ulkomaalaisia elää meillä monet tulleet 60-luvun alussa rakentamaan liittotasavallan sähköliittotasolta vierastyöläisinä e, e, ja eräs heistä oli jugoslavialainen vuonna 1972. E, heidät toivotettiin tervetulleeksi henkilö, ja heille annettiin kohvina ja kukkia ja televisio tuolloin. Vierastyölliset otettiin vastaan alussa, mutta myöhemmin tämä loppui. Saksan liittotasainen rakennettiin ja hallitus sanoi, että, että Saksa ei ole mikään maahanmuuttomaa. Sitten äh, vierastyöläisten toinen sukupolvi on, on tuonut perheensä Saksaan, Italiasta, Turkista, Jugoslaviasta 80-luvulla. Tuli paljon pakolaisia perheineen Saksaan, eh, kriisialueilta, Afrikasta ja Aasiasta. Iranista, Afganistanista monet, monia kurdeja tuli myös Turkista. Ja sitten maahanmuuttajat ovat myöskin myöhä, myöhäismuuttajia tästä Itä-Euroopan maista ja juutalaisia maahanmuuttajia, jotka tietyillä edellytyksillä voivat elää meillä ja saivat myös tiettyjä oikeuksia. Ja ne, oleskelustatuksesta riippuen, kun puhutaan maahanmuuttajista, nämä ihmiset sitten ovat sitten enemmän tai vähemmän ö, omavat oikeuksia. Sen mukaan myös niiden sosiaalinen integraatio se määräytyy. Useimmat tulevat lapsineen ja vähin, vähiten oikeuksia on sitten naisilla tai oikeastaan oikein äideillä. Maahanmuuttajien e, tilanne on oikeastaan kaksinkertaista syrjintää maahanmuuttajina ja naisina. Saksassa nämä maahanmuuttajat ovat kaksi kertaa niin työttömiä kuin saksalaiset ja itäisessä Saksan työttömyys on heidän keskuudessaan 30 tai jopa 40 prosentin tasolla on jo miehilläkin on vaikea löytää työtä ja vielä vaikeampaa maahanmuuttajille, jos työpaikka löytyy, niin se on matalapalkka-alalla. Useat naiset elävät kuitenkin patriarkaalisissa olosuhteissa, jossa miehellä jossa mies määrää ja Saksassa myös reagoida arkaisiin sukupuolirooleihin ja ne ymmärretään väärin. Ja maahanmuuttajat elävät usein suljetuissa yhteisöissä ja, ja sitten pöyristys syntyy, kun, kun puhutaan pakkoavioliitoista ja steriloinneista ja, tai ympärileikkauksista. Ja turkkilaisnaisista yksi sanoi, että Saksassa on vähemmän oikeuksia kuin Turkeksa, koska liittotasavallassa otetaan väärin huomioon oma kulttuuri. Maahanmuuttajilla Saksassa on pitempi, pitempi matka tasa-arvoa kuin saksalaisilla naisilla. Ja sitten nuoret turkkilaisnaiset, heillä on kaksi, yleensä kaksi vaihtoehtoa. Yleensä useimmiten se, että konflikti oman perheensä kanssa ja toinen tie, että pitäytyä perinteeseen, eli olla osa perhettä. Oma itsemääräämisoikeus ja riippuu riippumattomuus on muitakin ongelmia. Naiset ovat usein myös seksuaalisen väkivallan kohteita. Se ei ole etninen ongelma. toista se ei ole etninen ongelma, vaan se on pikemminkin sukupuoliongelma ja siitä, että naisi, miten naiset hyväksytään. Mutta tällaisen ongelman hoitaminen ulkomailla on vielä vaikeampaa. Ja monet maat muuttajat eivät tunne oikeuksiaan ja Usein näillä maahanmuuttajilla ei ole riittävästi kielitaitoa, myös koulutustaso puuttuu ammatin harjoittamisen ja myöhemmin ei jää oikeastaan mitään pätevyydestä. Kuitenkin, jotta pääsisi jonkinlaiseen parempaan työhön, se edellyttää ammatillista pätevyyttä. Monet naiset ovat Saksassa vain äiteinä, ja, tai tällaisina kulttuurihemmoina. Mutta tämä vaatii, meille, meidän pitää saada parempia koulutusmahdollisuuksia ja myös enemmän solidaarisuutta saksalaisten ja muiden naisten välillä, jotka ovat usein kauampana omasta elämäntilanteestaan ja omasta taustastaan. Ja Saksassa me olemmekin vasta tämän työn alussa silloin, kun puhutaan maahanmuuttajista. Merci, euh, Madame Ernst. Kiitoksia, Rova Ernst, tästä puheenvuorosta, jossa käsiteltiin Saksan tilannetta. Seuraavaksi annan puheenvuoron komission edustajalle, herra Konstantinos Fotakis, Euroopan komissio, olkaa hyvä. Very much, Mr. Kiitos. Niin, itse asiassa Olen sosiaaliasioiden ja turistasioiden pääjohtajan neuvonantaja integraatiokysymyksissä. Minä olen itse asiassa enemmänkin kuulijana kuin puheenjohtajalla, koska tämä on minulle hyvä tilaisuus kuulla ihmisiä, jotka saavat päivittäistä kokemusta näistä asioista. Minä haluaisin sanoa aluksi, että kysymys, jota tänään josta tänään keskustellaan, liittyy välittömästi suurempaan kysymykseen, joka on sosiaalinen yhteenkuuluvuus meidän tulevissa yhteiskunnissamme. Viimeisten 15 vuoden aikana olemme nähneet, että on tapahtunut huomattavaa maahanmuuttajien tuloa Eurooppaan ja tämä tulee jatkumaan. Ajattelen tietyistä tekijöistä, jotka ovat sekä taloudellisia että demografisia. Jos joku tänään menee johonkin kouluun Euroopassa, näkee välittömästi, mikä tulee olemaan tulevan yhteiskuntamme multikulttuurinen ulottuvuus. Jos meidän yhteiskuntamme eivät selviydy, selviä tästä tilanteessa, jossa on uusi eh, väestörakenne, nousee esille kysymys tulevasta sosiaalista yhteenkuuluvuudesta. Kysymys on sekä oikeuksista että yhtäläisistä mahdollisuuksista kaikille ihmisille, se on moraalinen kysymys, mutta on kysymys myöskin yhteiskuntiemme selviytymisestä. Minä haluaisin sanoa, että kun puhutaan etnisistä vähemmistöistä, romaneista tai muista, tai puhutaan maahanmuuttajista, kaksi, nämä kaksi asiaa, niihin liittyy yhteisiä näkökantoja, mutta ne ovat toisaalta myöskin hyvin erilaisia asioita. Minä sanoisin, että Rova Michalaken äh, esitys antoi hyvän yleiskuvan ongelmista, joita romaniyhteisöllä on. Huolestuttavinta minun mielestäni on tässä tilanteessa, että kun ihmisiä syrjitään, meidän selvityksemme ovat osoittaneet, että he eivät itse asiassa ryhdy minkään toimiin tätä syrjintää vastaan, koska he joko kokevat, että se on turhaa, tai sitten he eivät tiedä, mihin, kenen puoleen kääntyä. Jos on tarkoitus antaa järjestää jonkinlaista poliittista toimintaa, silloin pitäisi myöskin, ei pelkästään ryhtyä poliittisen toimintaan, mutta myöskin antaa ihmisille voimaa vaatia oikeuksia. Mitä tulee sitten maahanmuuttoon? Mä haluaisin sanoa, että näkökulma on kriittisen kannat, kriittisen tärkeä ei, maahanmuuttajakysymyksessä, ei pelkästään siksi, että meillä on se, että on muuttunut tämä maahanmuuttajaryhmien rakenteellinen muuttuminen, mutta toisaalta myöskin on tapahtunut maahanmuuttajanaisten asenteiden muuttumista. Ja myöskin talouden sisällä tapahtunut muutoksia, sillä kun talous siirtyy tietynlaista työllisestä tuotannosta enemmänkin palveluun, palvelujen tarjoamiseen, ollaan enemmän kiinnostuneita naispuolisista työntekijöistä. Palvelusektori on suotuisampi, valmiimpi järjestämään työllisyyttä naisille. Mutta tässä yhteydessä sukupuoli on tärkeä kysymys. Ja huolimatta siitä, että maahanmuutto on mahdollisuus naisille, koska joskus naiset maahanmuuton kautta löytävät mahdollisuuden paetta, sanoisin, sanoisin jopa paeta kulttuurinsa aiheuttamista rajoituksista ja taloudellisesta tilanteesta, joka heidän maassaan on, koska usein he tulevat maasta, jossa on sota tai jossa on köyhyyttä, joten meillä on monia naisia, lahjakkaita naisia, jotka maahanmuuton kautta ovat voineet hyötyä siitä inhimillisestä potentiaalista, joka heillä on ja ovat voineet saavuttaa merkittävän aseman siinä yhteiskunnassa, johon ovat saapuneet. Mutta valitettavasti suurin osa naisista on tilanteessa, jota voi luonnehtia sillä, että he tekevät työtä, joka ei vaadi paljonkaan pätevyyttä, ja kun he ovat päättyneet tällaiseen tilanteeseen, he aika myöten menettävät yhä enemmän pätevyyttään, he ovat loukussa. Toinen elementti, jonka haluaisin ottaa esille, on maahanmuuttajanaisten monimuotoisuus. Naisia tulee perheiden kautta, kuten äh, täällä eräs puhuja totesi, jos perheissä joissa on pelkoa tai puuttuu oikeuksia, koska naisilla usein ei ole mitään oikeuksia, mutta monissa tapauksissa on olemassa konkreettiset sukupuoliroolit, jotka estävät heitä kehittymästä ihmisenä. Sitten meillä on hyvin toisenlainen tilanne, joka on toinen sukupolvi, näillä naisilla on konflikti siinä, mitä he näkevät koulutuksessa, mitä he näkevät joka päivässä elämässä ja mitä sitten on kotona, jossa tilanne saattaa olla hyvinkin toisenlainen. Heillä on hyvin selkeitä, ovat hyvin selkeitä kysymyksiä. Ja sitten on vielä naiset, jotka ovat turvapaikanhakijoiden joukossa tai jotka ovat sodan uhreja, ovat ovat, ovat tekemisissä toisenlaisten kysymysten kanssa. Haluaisin myöskin lisätä sen, että tässä yhteydessä talouden äh, kriisi ei ole ollut avuksi. Meillä on kasvavaa työttömyyttä. Ja jos vertailemme työllisyysastetta äh, maahanmuuttajanaisten ja kantaväestön naisten välillä, niin ero on 18 prosenttia, prosenttipistettä, mikä on aika huomattava luku. Tämä on hyvin tärkeää, ajatellen niitä naisia, jotka ovat uusia, uusia maahanmuuttajia. Ja hyvin tärkeää maahanmuuttajien kannalta, mikä on myös erottaa heitä etnistä vähemmistöistä, on se, että on olemassa ero niiden maahanmuuttajien välillä, jotka ovat olleet maassa alle kolme vuotta ja niiden suhteessa niihin, jotka ovat olleet maassa pitempään. Ja se osoittaa sen, että meidän politiikkamme eivät pysty vastaamaan maahanmuuttajavirtojen vastaanottamiseen ja meidän täytyisi lyhtyä lisäponnisteluihin tällä alueella – koska varhainen vaihe, jolloin maahanmuuttaja tulee yhteiskuntaan, on hyvin tärkeä, jotta voidaan arvio, antaa arvoa näiden ihmisten taidoille, koska jos he päätyvät tehtäviin, joissa ei vaadita paljon pätevyyttä, vaikka heillä olisi hyvä pätevyys, niin he eivät helposti pääse eroon tässä tilanteessa, jos he ovat. Joten lopuksi yhteenvetona haluaisin sanoa, että on, kuten sanoin, on olemassa haaste tarjota maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille sosiaaliset oikeudet, mutta on myöskin tärkeä haaste, joka on se, joka pitkälti ovat ottaneet omakseen eh, kansalaisjärjestöt, jossa tarkoituksena on edistää tietoisuuden lisääntymistä ja antaa maahanmuuttajille pääsy organisaatioihin, jotka puolustavat heidän oikeuksiaan. Kiitos. Merci, monsieur Fotakis de... Kiitoksia, herra Fotakis, tästä yhteenvedosta koskien komission näkemystä maahanmuuttajien tilanteesta käsittelit eh, tätä ongelmaa kokonaisvaltaisesti mukaan lukien eurooppalaisen sosiaalisen kohesion tavoitteen. Kyseessähän on tavoite, jonka jaemme. Annoitte meille historiallisenkin katsauksen maahanmuuttajien integrointiin ja eroihin erityyppisten maahanmuuttajien välillä. Näemme siis, että kyseessä on yhteiskunnallinen ongelma, siihen liittyy sosiaalinen kohesio ja kulttuurien, alkuperäisten kulttuurien kunnioittaminen. Tähän liittyy myös integraation kehittymisen ongelma, riippuen siitä, mitä aikakautta elämme. Tiedämme, että nyt talouskriisin aikana jännitteet ovat voimakkaampia Erityisesti ne kohdistuvat maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajan naisiin. Käsittelitte myös jännitteitä koulun ja kodin välillä. Koulunhan pitäisi olla integraation paikka ja koti sitten joskus on paikka paikka, jossa kulttuuria siirretään ja nyt tässä vaiheessa haluaisin antaa puheenvuoron jäsenille, jotka haluavat esittää kysymyksiä tämän ensimmäisen paneelin alustajille. Avaan keskustelun. Puheenvuoro on nyt teillä. Kuka haluaisi esittää ensimmäisen kysymyksen puhujillemme? you have a comment uh, after that. Alors, moi, je voudrais uh, d'abord peut-être uh, poser, ça va vous donner... Minä annan, ehkä esitän tässä itse ensimmäisen kysymyksen, niin, niin voitte vielä itse pohtia siellä kysymyksiä, saatte lisäaikaa. Haluaisin kysyä teiltä romaninaisista. Oletteko tehneet työtä lukutaito kokemusten parissa eri Euroopan maissa, romanianaisten keskuudessa, koska tiedämme hyvin, että kaiken integraation edellytyksenä on lukutaito, koulutus ja tämän tyyppiset asiat. Toinen kysymys, jonka haluaisin esittää, ehkä pikemminkin komissiolle, mutta varmasti teilläkin on kokemuksia kentältä ja minusta niistä kuuleminen olisi hyvin tärkeää. Ja tämä kysymys liittyy siihen, että naisten pätevöityminen on hyvin alhaisella tasolla. Usein maahanmuuttajanaisilla ei ole koulutusta. Haluaisin kysyä, millä alalla ongelmat ovat suurimpia ja kuinka voidaan päästä irti tällaisesta um, umpikujasta, johon on jouduttu huonon koulutuksen takia. Kysymykseni siis liittyy lähinnä koulutukseen. Onko muita kysymyksiä? Rova Bauer. Kiitos puheeni. Minäkin, minäkin halusin tarttua tähän koulutuskysymykseen. Haluaisin romaniasiantuntijalta hänelle esittää hiukan laajemman kysymyksen, joka liittyy koulutukseen ja ammattikoulutukseen. Keskisen, Itäisessä Keski-Euroopan maissa huolenaiheena yleensä on se, että romaniväestö on, sillä on hyvin alhainen pätevyys, ja tämä ehkä enemmänkin koskee Slovakiaa, ja Romaniaa ja Bulgariaa ja, kuin Unkaria. Olen itse huomannut sen, että on hyvin vaikea motivoida romanilapsia siihen, että he opiskelisivat ja kun he palavat takaisin omaan ympäristöönsä, he eivät saa siellä riittävästi motivaatiota, riittävästi tukea sille, että he voisivat saavuttaa tuloksia koulussa. On jopa sellaisia kokemuksia, että nekin, jotka ovat saavutaneet jonkin korkeamman koulutuksen, joko eivät äh, halua palata takaisin. Ja on myöskin olemassa sellainen käsitys, että, että pitäisi luoda tällaisia sisäoppilaitoksia tai tällainen sisäoppilaitosverkosto lapsille, joka törmää vastarintaan yhteiskunnassa ja romaniyhteisössä. Missä on tie ulos tässä tilanteessa? Missä te näette mahdollisuuden murtautua ulos tästä tilanteesta? Merci, Madame Bauer. Kiitoksia, Rova Bauer. Rova Thompson. Uh, first of all, I want to... Ensinnäkin haluan <clears throat> kiittää puhujia näistä kiinnostavista esityksistä. Ja minäkin katson, että tämä asia etnisten vähemmistöryhmä naisten tilanne e, ja uusien maahanmuuttajien tilanne on kovin keskeinen, koska ne ovat hyvin erityyppisiä ongelmia. E, että yleensä maahanmuuttajat koteutuvat toisen tai kolmannen sukupolven aikana. Minun isäitini tuli Puolasta ja hän ei ehkä ollut kovinkaan kotoutunut vielä. Se samassa mitassa kuin minä nyt olen, mutta tämähän on äh, se tilanne näissä maahanmuuttokulttuureissa. Mutta minusta romanien ongelma on äh, sellainen, joka vaatii erityistä huomiota. Tietenkin tämä liittyy moniin ongelmiin historiassakin ja siihen, kuinka paljon romaneja on. Mutta olisi hyvä nähdä Euroopassa, miten, miten romanit ovat kotoutuneet. Minun niin Tanskassa meillä ei ole ollut romanipopulaatiota, Tämä oikeastaan hyvin vähän, koska meillä jo 200 vuotta sitten tuli tilanne, että romanit muuttivat Ruotsiin ja sitten Suomeenkin. Ja, ja näissä maissa on romaneja ryhmiä, jotka elävät yhteiskunnan ulkopuolella, mutta sitten 60-luvun alussa Ruotsin hallitus teki aika paljon romanien kotouttamiseksi ja he ovatkin nyt hyvin kotoutuneet, mutta tämä on myös hyvin tärkeä kysymys, että oliko tämä romanien assimilaatio vai kotoutuminen, kuinka hyvin heidän oma kulttuurinsa säilyy ja niin poispäin. Tämäkin on ehkä sellainen, joka on joskus esteenä täydelle kotoutumiselle mutta Ranskassahan romanit ovat myös kotoutuneet varsin hyvin Espanjassa niin ikään. Se on mahdollista, mutta se riippuu niistä toimista ja siitä, miten me teemme sen käytännössä. Olin hyvin tyytyväinen, että uusi komissaarimme, joka vastaa työllisyydestä ja sosiaaliturvasta, hän on päättänyt asettaa uuden romanielimen ja toivottavasti että tällä tavalla saadaan sitä tilastotietoa, jota te kaipasitte. Kiitoksia. Merci, Madame Thompson. Kiitoksia, Rova Thompson. Jos äh, toistaiseksi ei, ei ole enempää kysymyksiä, niin ehdotan, että voitte välittömästi vastata. Rova Mihalahe ensin voisi aloittaa vastaamalla näihin romaaneja koskeviin kysymyksiin. Kuten näimme, he ovat aivan pohdintojemme ytimessä. Ei tietenkään pidä keskittyä ainoastaan romaniyhteisöön, vaan tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys. Thank you very much and thank you all. Kiitos. Kiitos hyvistä kysymyksistä ja yritän käydä läpi ne yksi yhdeltä. Haluan näistä kommenteista, joita sain kuulla, jotka, jotka liittyvät siihen, mikä on ero romaneihin ja äh, näihin travelers, siis vaeltajiin. On totta, että on olemassa erilaisia ryhmiä, jotka liittyvät romaneihin. Iso-Britanniassa puhun näistä travelers. Äh, Saksassa on Sinti-ryhmä, Askaliene, äh, mustalaisia Kosovossa. Mutta nämä kaikki kuuluvat yhteen etiseen ryhmään, vaikka he käyttävät eri nimityksiä itsestään. Ja te sanoitte, että heillä on myöskin hyvin erilaisia tilanteita riippuen, ovat erilaisia ovat riippuen siitä, ovatko he urbania tai ovatko he perinteisiä travelers, vaeltajien tapauksessa yssä Britanniassa. He, he kuitenkin kohtavat ongelmia, jotka eh, ovat esteitä heille. Eräs selvitys, joka julkaistiin viime vuoden lokakuussa, joka liittyy asumiskysymyksiin, siinä todettiin, että hyvin korkea joukko heistä asuu laittomissa paikoissa, joissa ei ole mahdollisuutta saada peruspalveluita. He asuivat tällaisissa epävirallisissa äh, asunnoissa, jotka on rakennettu maille ilman mitään suunnittelulupia, tai että he asuvat rakennuksissa, jotka ovat hylättyjä, johtuu siitä, että heillä ole muita asumisvaihtoehtoja, joten näyttää siltä, että heillä on ongelmia ja on vaikea saada lupa oleskella tietyssä paikassa ja joutuvat siirtymään paikasta toiseen, mikä on ollut myöskin vaikka on vaikuttanut heidän lastensa koulutukseen ja vaikuttanut myöskin terveyspalvelujen saamiseen. On kuitenkin myös totta, että on eroja, kun me puhumme romaneista ja maahanmuuttajista. Romanit ovat olleet Euroopassa vuosisatoja. Ja vaikka meihin viitataan vähemmistönä, se on hiukan onnetonta, koska me voisimme olla itse asiassa suuri enemmistökin, koska meitä on 12, 12 miljoonaa eri Euroopan maissa. Ja, ja väestö tulee, romaniväestö lisääntymään sitä mukaan, kun uusia jäsenvaltioita liittyy Balkanilla. Ja kun puhumme yhtäläistä mahdollisuuksista, niin meidän täytyy ottaa huomioon mahdollisuus saada perusoikeudet, jotka tällä hetkellä on evätty romaneilta, ja sen jälkeen voidaan palata muihin kysymyksiin. Ei ole hyväksyttävää se, että me puhumme ihmisistä, joilla ei ole henkilöllisyystodistuksia, henkilöllisyyspapereita, ja jotka siitä syystä eivät voi saada palveluita tai joilla siitä syystä ei ole oikeuksia. Ja tässä täytyy palata tietojen kysymykseen. Se, mitä minä osoitin tänään, kun tämä oli tällainen viime minuutin hetki, koska itse asiassa minä joudun olemaan tällä toisen kollegani tilalla. Minä pyrin saamaan tietoa. Onnekseni minä olen työskennellyt tässä näissä kysymyksissä ja olen, tiedän, mistä tietoa voi saada. Mutta tosiasia on, että kaikki tieto, mitä meillä on, on, on hyvin vaikea tietää sen pohjalta, mikä tilanne on todella paikan päällä ja voi vain pyrkiä arvioimaan, mikä on tilanne romaninaisten osalta. Olisi hyvin tärkeää koota tietoa ja saada tietoa siitä, mikä tilanne on paikan päällä. Mitä tulee lukutaito-ohjelmiin, me romaanineuvostona me emme järjestä tällaisia ohjelmia, koska meidän tehtävämme on puolustaa romania ja antaa heille mahdollisuuksia saada oikeuksiaan. On joitakin ruohonjuuritason kansallisjärjestöjä, jotka järjestävät tällaisia ongelmia ja järjestävät tällaisia ohjelmia ja, ja myöskin kursseja romanikielessä, kielessä, koska romani kansalaisjärjestön yksi tavoite on se, että romanit saavat mahdollisuuden opiskella äidinkieltään. Rova Bauerin kysymys, joka liittyy romaniväestön varhaisen, alhaisen koulutustasoon ja siihen, että on vaikea motivoida romanilapsia käymään koulua, on totta. Ja haasteita, joita on, ovat, ovat moni, muotoisia on olemassa haasteita, jotka tulevat yhteisöjen tasolta, mutta myöskin haasteita, joiden takana on yhteiskunta. Ja on olemassa tapauksia, joissa tapahtuu selvää erottelua koulutuksessa, jos ei ole mitään mahdollisuutta päästä peruskoulutukseen, koska jos on tällainen erottelu, erotettu alue, silloin ei ole mitään merkitystä, koska tällaisella erotetulla alueella tarjolla olevan koulutuksen taso on hyvin alhainen, opettajat eivät ole päteviä, opet- opettajat, jotka eivät tule paikalle opetukseen, joten ollaan tilanteessa, jossa ollaan tällaisella ei kenenkään maalla. Jos voidaan, äh, voidaan tarjota tasokasta koulutusta, silloin ne on vaikea puhua lasten motivaatiosta tai vanhempien motivaatiosta lähettää koulutukseen, joten tällainen erottelu koulutuksessa, siitä on olemassa dokumentointia. Tsekin tasavallassa on tuomioistuimen päätös, Euroopan tuomi, ihmisoikeustuomioistuimen päätös Strasbourgissa, jossa todettiin, että romanilapset olivat yliedustettuina – Äh, Tsekin tasavallassa tällaisessa äh, alemman tason kouluissa, tai että heidät laitettu kouluihin, jotka on tarkoitettu äh, lapsille, joilla on jotka ovat normaalisti kehittyneitä henkisesti, joten ja on, on, todellakin on monia tapauksia, joissa joudutaan taistelemaan tällaista erottelua vastaan. Joten ensimmäinen askel on se, että hallitusten täytyy tarjota mahdollisuus päästä päte- hyvään korkeatasoisen koulutukseen, ja kansallisjärjestö täytyy toimia tällä alueella. Ne tekevät työtä tässä, tekevät työtä Bulgariassa. Meillä on edustaja täällä Bulgariassa, ja Bulgariassa kansallisjärjestöt ovat seitsemän vuoden ajan pyrkineet saada pois tällaisen erottelujärjestelmän. He ovat vieneet bussilla, busseilla lapsia kouluihin. Joka aamu lapset nousevat kello viisi aamulla ja menevät kouluun. Mutta hallitus ei vieläkään ole ottanut omakseen tätä käytäntöä. Ei ole pyrkinyt muuttamaan sitä hallituksen politiikaksi, valtion politiikaksi. Että tarjoavat bussikuljetuksia, mutta eivät suinkaan kaikille lapsille, jotka sitä tarvitsevat, joten että on olemassa motivaatiota, mutta myöskin valtion täytyy ottaa joitakin askelia. Joten tästä tarvitaan yhteistyötä kahden osapuolen välillä. Mitä sitten tulee kysymykseen, joka koskee maahanmuuttajia ja sitä, että romanit tarvitsevat erityishuomiota. Täällä on puhuttu, niin täällä oli kysymys, joka koski maita, jotka ovat pyrkineet integroimaan romania ja otettiin esimerkkeinä Ruotsin hallitus. On totta, että Ruotsin hallitus on ollut hyvin aktiivinen, se on pyrkinyt tukemaan vähemmistöjen oikeuksia ylipäätään, naisten asemaa ylipäätään ja myöskin romanien asemaa. Romanikieli on tunnistettu tunnustettu yhtenä virallisena vähemmistökielenä Ruotsissa ja kulttuuriakin edistetään kouluissa. Mutta, mutta kuitenkin Roman, Ruotsissa ja Tanskassa romanit kohtavat edelleen syrjintää ja heille jätetään oikeuksia. Esimerkiksi asumisen osalta romanien on vaikeampi saada vuokrata asuntoja, koska on olemassa tiettyä epäröintiä, mitä voidaan sanoa syrjinnäksi, ja tämä tulee valtaväestön taholta. Mutta totta kai on ollut askelia eteenpäin. Niin haluaisin ottaa tässä esimerkin, Ruotsin esimerkin esille silloinkin, kun puhutaan siitä, että annetaan korja, korvauksia niille, jotka ovat olleet pakkosteriloinen uhreja. Ne on sellaiset maat kuin Tsekin, tasavalta, Slovakia ja Unkari, että ne harjoittaisivat yhteistyötä Ruotsin hallituksen kanssa – ja näkisivät, ottaisivat omakseen sen esimerkin, miten Ruotsissa on maksettu korva, annettu korvauksia näille henkilöille, joihin kohdistui pakkosterilointi. Kiitoksia. Ehkä lyhyesti korkeintaan kolmessa minuutissa Arva Greiner myöskin voisi vastata. Olkaa hyvä. Kuten sanoin aikaisemmin, <clears throat> maahanmuuttajanaiset ja naisten eurooppalainen verkosto, me olemme identifioineet monia alueita ja, al- ja me toimimme ruohonjuuritasolle. Ja kun minä toimin afrikkalaisnaisten nimissä Saksassa, minun kollegani toimivat sitten muiden ryhmien puolesta. Olemme nähneet, että afrikkalaisnaiset Saks- Saksassa, mekin olemme havainneet paljon syrjintää. Meillä on myös paljon kir- lukutaidottomuutta ei ole naiset ovat häpeissään haavoittavaisia, vaikka he pelkäävätkin, ja heitä ei kohdella oikealla tavalla. Asunto, asunto on ongelma, työpaikat on ongelma, koska ihonväri, tässä vaikuttaa ihonväri, ihonväri vaikka olet kutsuttukin, ja sama koskee toista ja kolmatta sukupolvea ja näillä lapsilla on edessään konflikti. Ja niin kauan kuin me emme toimi ja puhu näistä konflikteista, niin ongelmia on. Minä äitinä yritän kotouttaa, mutta täällä on toinen puoli, vetää, vetää, vetää, ja minun täytyy yrittää rohkaista yhteisöämme toimimaan, mutta toisaalta että valta väestöyhteiskunta täytyy ottaa myös mukaan, koska tämä ei ole mikään yksisuuntainen katu, vaan se koskee meitä kaikkia. On harmi, jos lapset syntyvät Saksassa, Saksassa, että he edelleenkin joutuvat etsimään identiteettiään ja heiltä kysytään, milloin sinä palaat ja mistä sinä tulet. Monet eivät tiedäkään, että Afrikka on. He eivät, he eivät ole koskaan olleet Afrikassa. Heillä ei varaa mennä Afrikkaan tai, tai sitten he eivät voi palata, koska siellä valitsee sotatila ja tästä, tämä on yksi, yksi asia. Toinen on puoli on se, että silloin kun lähdimme omasta maastamme, me tulimme muka, kulttuuri mukanamme, perinteet mukanamme. Ja niin kauan kun me emme ole osa tätä laajempaa yhteiskuntaa, niin silloin tendenssinä on se, että silloin kun maahanmuuttajat tulevat, niin he pitävät perinteistään kiinni ja, ja, ja ja sitten äh, afrikkanaiset, jotka, naiset, jotka joutuvat äh, tottelemaan miestään. Tässä on paljon vielä tasa-arvon toteuttamisessa ja että meidän täytyy voida sanoa lapsille, että tämä perinne ei toimi. On muitakin mahdollisuuksia Euroopassa kuin mitä omassa maassa oli. I think I will stop there because... No lopettelen tähän, koska aikaa ei ole. Haluaisin sanoa enemmänkin kyllä. Kiitoksia. Merci, Monsieur Fotakis. Kiitoksia sitten herra Fotakis. Eh, ähm. Niin. No, että minun täytyy vastata näihin kysymyksiin, joita te esititte pätevyydestä <clears throat> ja siitä, mikä meillä on tämä aivo haas, aivojen haaskaus. No, tämä on kuitenkin oleellista tässä on se, että oleellisin sektori on terveydenhuolto. Meillä, meidän sairaaloissamme on monia lääkäreitä, jotka ovat kolmansista maista, mutta myös Puolasta tai, tai Itä-Euroopan maista, jotka toimivat hoitajina, vaikkakin vaikkapa yövuorossa. Ja mikäpä nyt on se se villakoiran ydin tässä on ensinnäkin se, että täytyy tunnustaa ammatillinen pätevyys. Tämä on se todellinen juttu. Tämä ei ole mikään väärä este. Millä tavalla voidaan saada äh, sitten äh, keskinäinen tunnustaminen näiden pätevyyksien osalta, jos joku tulee Mongolista tai Vietnamista. Tämä on hyvin vaikea ongelma. Ja tehän tiedätte, että me olemme menneet eteenpäin koko lailla – saadaksemme jo tiettyjä tasavertaisuutta Euroopan tasolla. Ja tällä hetkellä me teemme komissiossa sekä markkinapääosastossa että koulutus- ja työllisyyspääosastossa työtä tämän eteen. Ja lähimmän kolmen vuoden aikana tullaan menemään eteenpäin tässä, näissä asioissa, mutta, mutta tämä on hyvin tärkeä asia. Ja sitten lisäksi näiden tutkintojen tunnustamisesta Tämä on asia, joka liittyy, että tämän tiedon ja isäntämaan tilanteen lähentämiseen on, puhutaan eri kielestä ja erityisesti kun puhutaan, on kysymys myös tarkkuudesta ja täsmällisyydestä, täytyy pystyä viestimään myös institutionaaliset puitteet, Eh, täytyy tietää, mitkä instituutioiden puitteet isäntämaassa ovat voimassa, koska monissa tapauksissa, monissa tapauksissa niissä on eroja. Näillä aloilla Euroopan sosiaalirahasto Euroopan sosiaalirahastolla on paljonkin toimintaa ja arviomme mukaan 600 000 ihmistä, joko maahanmuuttajia tai tai sitten etnisiin, etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotka tänä vuonna hyötyvät vai tai käyttävät sosiaalirahaston tukea tai apua. Toinen asia on se, että sitten kun nämä ihmiset ajautuvat äh, äh, vähän merkityksellisiin töihin, olin viime kuussa, olin tammikuussa äh, Eurocities-konferenssissa Lontoossa – ja olin työryhmässä, joka erityisesti käsitteli näitä asioita. Siellä oli ihmisiä, kansallisjärjestöjen edustajia, jotka seuraavat näitä ongelmia, jotka sanoivat, että, että nämä ihmiset hyvin usein jäävät näihin heikkoihin työ, työtehtäviin, jossa tehdään pitkää päivää. Ja heillä ei ole varaa menettää näitä työpaikkoja, koska heillä on kuitenkin paljon kustannuksia ja, ja palkka on hyvin alhainen. He eivät voi todellakaan käyttää niitä mahdollisuuksia, joita on tarjolla paremman työpaikan saamiseksi. Kaikki nämä näkökohdat johtavat tähän ilmiöön. Kiitoksia. Merci, monsieur Fotakis. Kiitoksia, herra Fotakis. Seuraavaksi annan puheenvuoron äh, rouva Britta Thompsonille. Hän on puheenjohtaja sanoi varjoesittelijä, mutta hän pyytää nyt anteeksi ja kiittän, puheenjohtaja kiittää herra Fotakisia. Nyt äh, aloitamme toisen paneelikeskustelun. Haluaisin tässä vaiheessa kiittää kaikkia osallistujia ja pyydän, että toisen paneelin osallistujat tulevat tänne puhujakorokkeelle. Kutsun tänne Rova Möller Jensenin, Kemal Jupin. Heidät molemmat avaamaan tämän toisen paneelikeskustelun koskien integraatiomenetelmiä. Ensuite, Madame Thomsen, vous aurez la parole. Ja tämän jälkeen sitten Rova Thomsen saa puheenvuoron. Päällä. Donc nous allons voir maintenant des exemples concrets. Nyt kuulemme konkreettisia esimerkkejä integraatiosta. Voilà. Si, si vous voulez vous installer. Très bien. soy. Donc je passe tout de suite la parole à Madame Moller-Jensen. Annan puheenvuoron välittömästi Rova Möller-Jensenille. Hän tulee Tanskan naisten ja sukupuoliasioiden tiedotuskeskuksesta ja hän puhuu meille tanskalaisista integraatiomenetelmistä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta, jota olen odottanut, että saan puhua teille täällä tänne oivalsin juuri, että minä voin puhua tanskaa. Ja puhunkin tanskaa. Toivottavasti sopii teille. Jeg skal præsentere Kvinfos mentornetværk, og øh, Tule. projekt og program. Esittelen teille tämän Kvinfo Internet-verkoston äh, kyseessä on äh, sivusto, jonka kautta voidaan tavata maahanmuut- äh, joiden kautta maahanmuuttajanaiset voivat tavata Äh, paikallisia naisia, joilla on, jotka ovat korkeissa tehtävissä. Me olemme saaneet tästä ohjelmasta erittäin hyviä tuloksia. Erityisen hyvin on toiminut se, tällainen kummiohjelma, tätä on pidetty ikään kuin inhimillisenä GPS-ohjelmana. Ajatuksena oli, että nämä kummit avaavat näille henkilöille portin tanskanlaiseen yhteiskuntaan ja työmaailmaan. Ja tällainen ohjelma on ikään kuin maahanmuuttajanaisten yhteiskuntaan pääsyohjelma. Haluaisin nyt lyhyesti kertoa teille tästä Quinfo-ohjelmasta ja siitä, miksi se on onnistunut ja toiminut niin hyvin. Kyseessä on tiedotuskeskus joka käsitteli tasa-arvoa, joka on jo 60-luvulta peräisin. Tanskassa se on kulttuuriministeriön alainen ja jo hyvin juurtunut instituutio. Meillä on kirjasto, joka, jossa on paljon tasa-arvoa käsitteleviä kirjallisuutta. Sitten meillä on kaiken tyyppisten asiantuntijoiden kokouksia ja viimeisten 10-15 vuoden ajan olemme keskittyneet resursseja internettiin Meillä on verkossa ensyklopedia, siellä on tärkeiden tanskalaisten naisten elämän kertoja. Olemme myös esitelleet tanskalaisten naisten historiaa. Meillä on myös verkkokauppa ja niin edelleen. Me toimimme siis hyvin laajasti Tanskan yhteiskunnassa. Tuhannet naiset osallistuvat aktiivisesti tähän instituutioon ja pitävät sitä hyvin tärkeänä itselleen. Tätä voitaisiin ehkä verrata Twitteriin Tanskassa. Vuonna 2003 sen jälkeen, kun tasa-arvojärjestöt olivat meitä suuresti rohkaiseet, saimme hyvän ajatuksen siitä, kuinka voisimme hyödyntää resursseja niin, että voisimme vahvistaa omaa verkostoamme ja naisia. Ja ajatus koski sitä, että ryhdymme pitämään verkostoamme ikään kuin valtavana työnvälitystoimistona. Tanskassa maahanmuuttajanaiset eivät juurikaan tunteneet meitä, mutta lähetimme sähköpostiviestejä tanskalaisille naisille ja kysyimme, haluaisivatko he toimia kummeina. Ja saimme 3000 vastausta vuoden päästä totesimme, että hanke oli onnistunut ja vuonna 2004 saimme kaksi palkintoa. Ensinnäkin kaikkein suosituimmalta sanskalaiselta lehdeltä naisten lehdeltä ja myös julkisilta viranomaisilta. Vuodesta 2004 alkaen meillä on odotuslista, jossa on naisia, jotka haluavat osallistua tähän hankkeeseen. Yli tuhat maahanmuuttajaa, naista ja tanskalaista naista ovat jo tähän mennessä on 5000 osallistunut, meillä on ollut 2000 kummia ja meillä on toimistoja neljässä tanskalaisessa kaupungissa. naisia tulee 127 maasta ja pyrimme antamaan naisille työpaikkoja, jotka vastaavat heidän koulutustaan. Siitähän on täälläkin puhuttu. Tämä on yksi harvoja hankkeita, joissa tavoitteeseen on todella päästy. Kun tulette tällaiseen keskukseen, tapaatte kummin. Ja tämä on saman arvoisten samantasoisten henkilöiden välinen kontakti, jonka kautta henkilö kertoo pätevyyksistään tälle kummille ja, ja, ja jos kyseessä on sairaanhoitaja, hän tapaa sairaanhoitajan ja tämä auttaa heitä eteenpäin. Hanke toimii myös sellaisten naisten kohdalla, jotka eivät koskaan ole olleet töissä. Viimeisin toimisto, jonka avasimme, sijoittuu kaupungin osaan, jossa juuri nämä naiset asuivat. Tämä hanke sai paljon tunnettuutta, kun toimisto sijaitsi paikassa, jota voidaan kuvailla melkeinpä getoksi. Ja tuonne tulevat naiset ja koulutettiin siellä paikan päällä kun naiset tulevat näihin keskuksiin, he eivät ole tekemisissä minkään psykologin tai antropologin kanssa, vaan toisten naisten kanssa, jotka ovat olleet mark- työmarkkinoilla ja e, pitkään tai ovat vastaavallisissa tilanteissa kuin he itse, ja näin he voivat identifioitua näille vapaaehtoisille kummeille. Tämä on kiinnostavaa, koska se, tämä toiminta perustuu naisille ominaisille arvoille, solidaarisuudelle, jossa pyritään saamaan nämä toiset naiset kotoutumaan Tanskan yhteiskuntaan. Me työskentelemme sellaisten arvojen pohjalta, jotka ovat näille tanskalaisillekin naisille tärkeitä. Siihen liittyy selkeää solidaarisuutta ja molemminpuolisuutta. Ja tarjoamme mahdollisuuden jakaa nämä arvot kaikkialta maailmasta tulevien naisten kanssa. Työskentelemme hyvin ammattitaitoisesti. Tällaista kumitoimintaa käytetään myös suuryrityksissä ja myös muilla maan osilla, Yhdysvalloilla ja Valloissa ja Kanadassa. Meillä on kirjallisia tiedonantoja ja sopimuksia ja kukin kuvailee omat tavoitteensa ja pohtii sitä, kuinka niihin päästään, mitä ongelmia on tämän, tähän pääsemiseksi. Kaikki nämä asiat käsitellään hyvin ammattitaitoisesti. Mukana olevat tanskalaiset naiset ovat korkeasti koulutettuja ja he ovat valmiina uhraamaan omaa aikansa tähän toimintaan. Kummit ja maahanmuuttajat, heitä haastatellaan ja ikään kuin yritämme poistaa kaikki kulttuuri, kulttuurilliset ennakkoluulet, ei ole mitään väliä sillä, mistä he tulevat, miten he pukeutuvat, vaan meitä kiinnostaa heidän toiveensa, haaveensa, työmarkkinahaaveensa, mitä me voimme tehdä, jotta he pääsisivät omiin tavoitteisiinsa. Pyrimme saamaan selville, mitä nämä naiset ajattelevat tulevasta elämästään Tanskassa. Toimimme eri tasoilla. Olemme myös ottaneet yhteyttä nuoriin, siis maahanmuuton toiseen sukupolveen, näiden maahanmuuttajien lapsiin, jotka itse sanovatkin, että he ovat syntyneet Tanskassa, eivätkä he tarvitse mitään tällaista, mutta tämä hanke on ollut niin hyvin onnistunut, että myös tämä toinen sukupolvi on kiinnostunut ja he ovat havainneet, että verkoston avulla he voivat edetä yhteiskunnassa paljon nopeammin kuin ilman sitä. Äh, usein äh, he eivät tunne tätä verkosta, mutta kun he tutustuvat siihen, he ymmärtävät, että sillä on merkitystä ja sillä voi, se voi heitä auttaa. Meillä on erilaisia ohjelmia. Esimerkiksi 15 nais, tunnettua naispoliitikkoa, mukaan lukien Brita Thompson, joka oli Tanskan parlamentin jäsen, oli mukana. Meillä oli myös muita korkean tason poliitikkoja. Meillä oli siis 15 tanskalaista poliitikkoa mukana ja kutsuimme 15 maahanmuuttajanaista, jotka halusivat lähteä mukaan tanskalaiseen politiikkaan ja he löysivät tätä kautta itselleen kummit ja tämä oli erittäin onnistunut hanke. Köppenhaminan kuntakin on tullut rahoittamaan hanketta. Ja nämä 15 naista lopulta valittiin Kööpenhaminan kunnan valtuustoihin. Tämä oli todella valtava menestys. Saimme myöhemmin myös yksityistä rahoitusta nuorille tarkoitettujen hankkeiden rahoittamiseen. Teemme työtä Odelsen kaupungin nuorten parissa hankalissa tilanteissa. Nuorilla ei välttämättä ole juurikaan koulutusta ja pyrimme siihen, että he löytäisivät, löytäisivät tanskalaisia kumeja ja voisivat jatkaa omaa koulutustaan ja hyödyntää omaa koulutustaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Koska heistä tuntuu, että he ovat eri, eristäytyneitä, heillä ei ole yhteyksiä, he eivät voi ottaa yhteyttä kenenkään, mutta nyt heillä onkin verkosto, joka tukee heitä. Tämä on erittäin positiivista. Ja näin nämä nuoret voivat päästä elämässään eteenpäin ja hyödyntäen tätä kummiohjelmaa. Olenkohan jo käyttänyt puheaikani? On va pouvoir compléter dans la discussion et des... No keskustelussa varmaankin voimme vielä jatkaa tätä täydentää puheenvuoroja ja kysymyksien kautta. Suuret kiitokset tästä tanskalaisen hankkeen kuvauksesta. Varmasti saatte konkreettisia kysymyksiä. Nyt annan puheenvuoron Kemal Jupille. Hän tulee Bulgariasta. Hän edustaa Bulgarian tasavallan syrjinnän vastaista komissiota. Nyt haluaisimme kuulla Bulgarian kokemuksista. Olkaa hyvä. Благодаря. Искам особено да благодаря, уважаеми дами и господа, за предоставената ми възможност да направя това изложение. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta esitellä etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten tilannetta. En tule puhumaan Bulgarian vähemmistöryhmistä, koska heidän nimissään, heidän, heidän määränsä on hyvin pieni. Bulgariassa tasa-arvo on peruslaissa, peruslaissa ja työ lainsäädännössä säädelty, mutta ei ole olemassa lakia, jolla stimuloittaisiin etnisin vähemmistöryhmien kuuluvien naisten työhön pääsyä tai heidän osallistumistaan yhteiskunta- tai kulttuurielämään. 15 prosenttia Bulgarian naisista on täysin tuntemattomia. Me tunne heidän ikänsä tai työtään heidän mahdollisuuksia sovittaa yhteen perhetyöelämään heihin kohdistuu väkivalta, uhkia. On paljon näkökohtia, joita emme tiedä, koska meillä ei ole täsmällisiä tilastotietoja. Siksi myös konkreetti politiikka puuttuu syrjinnän mm, vastaiselta alalta on tietoja, jotka osoittavat, että vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset kärsivät erityyppisestä syrjinnästä liittyen heidän sukupuolensa ja etniseen taustansa. Nyt kriisin aikana etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset ovat kaikkein haavoittuvimpia. He ensimmäisenä menettävät työpaikkansa. ja elävät köyhyysrajan alapuolella. Hyvin usein heillä on paljon esteitä, kun he pyrkivät kotoutumaan yhteiskuntamme. Ehdotamme, että aloittaisimme uuden tyyppisen strategian, jotta voisimme kotouttaa näitä naisia ja voisimme tehdä heille selväksi heidän omat oikeutensa. Meidän ehdotuksemme koskisi siis tällaista ethnogender mainstreamingia, kuten puhe sanoi englanniksi. Parlamenttivaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa naiset ja miehet osallistuivat vaaleihin tässä vertaisesti. Tulokset olivat aika rohkaisevia. 45 prosenttia Bulgarian edustajista ovat naisia. Euroopan parlamentissa. Kaksikymmentä, noin 20 prosenttia kansallisessa parlamentissa edustajista on naisia, saman prosentin se on jotenkin prosenttia vähemmän. Aikaisemmin prosenttimäärä oli 27, nyt se on 22. Kuitenkin mukana on er- omassa parlamentissamme yksi prosentti vähemmistönaisia. Hallituksessa naisia on 17 prosenttia. Ensimmäistä kertaa Bulgariassa nainen johtaa parlamenttia. Tilastotietojen puute koskien etnisiä vähemmistöryhmiä tekee kuvan aika epäselväksi ja vaikeuttaa merkittävästi ponnistuksia, jotka kohdistuvat kotouttamisen edistämiseen tai jo hyväksyttyjen toimien seurantaan. Usein vedotaan henkilötietojen suojaan, mutta olen sitä mieltä, että olisi tärkeää todella kerätä tietoja ja luoda todellinen tietopankki niin, että voisimme seurata etnisten vähemmistöryhmien statusta, työllisyys- ja työttömyysastetta. Meidän olisi noudatettava eurostaatteja kriteerejä, jotta saisimme selkeän kuvan tilanteesta. Mikäli tilastotietoja ei ole, etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten ongelmat jäävät suurilta osin hämärän peittoon. Hyvin usein politiikka, jolla, jolla pyritään parantamaan romaninaisten tilannetta, törmää ongelmiin, jotka liittyvät siihen, että romanit itse eivät tunne omia oikeuksiaan. Bulgariassa etnisiä vähemmistöryhmiä on 15,6 prosenttia väestöstä. Suurin osa heistä ovat turkkilaisia naisia. On enemmän kuin miehiä, 51,6 prosenttia. Turkkilaisten ja romani ryhmien kohdalla miehiä on enemmän kuin naisia. Kyselyt osoittavat, että kansalliset strategiat ja ohjelmat, joita paikallisviranomaiset soveltavat usein ohittavat täysin ryhmien erityisluonteet, mitä tulee esimerkiksi koulutukseen. Erittäin usein koulutus ohjelmissa ei oteta huomioon eri perinteitä. Vanhemmat usein pelkäävät lasten lähettämistä toiseen kylään kouluun, mikäli omassa kylässä koulua ei ole. Tämä pätee erityisesti maaseutualueisiin. Toinen ongelma koskee äidinkielen opetusta erityisesti romaneille ja turkkilaisille. Neljäs osa Bulgarian romaneista on lukutaidottomia. kommunismin murentumisen jälkeen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana lukutaidottomuusongelma on vain kasvanut hälyttävällä tavalla. Siinä mielessä naiset ovat vielä heikommassa tilanteessa kuin miehet, koska miesten koulutusaste on hieman korkeampi kuin naisten. Hyvin usein juuri tämä lukutaidottomuus ja vanhempien tietojen vähyys on syy siihen, että lapsetkaan eivät halua mennä kouluun. Tarvitaan ne erityistoimia, joissa otetaan huomioon nämä olosuhteet, niin että voisimme todella taata lasten hyvän koulutuksen. Sillä koulutus on erittäin tärkeää myöhemmin myös työpaikan saamiseksi. Erittäin usein romaneja ei haluta töihin ja väitetään, että syy on se, että heidän koulutustasonsa on hyvin alhainen. Viimeisten kymmenen vuoden ajan työttömyys ja koulutusongelma on muodostunut koko romaniyhteisön ongelmaksi. Romanit eivät enää pysty takamaan hyvää koulutusta lapsilleen, eivätkä saa heille siirretyksi sellaista vastuun tuntoa, joka vastaisi yhteiskunnan vaatimuksiin ja, niin, et, ja antaisi heille mahdollisuuksia kotoutua yhteiskunta myöhemmin. Romaani naisilla on suuria ongelmia työmarkkinoille johtuen heidän tilanteessaan perheessä. Heihin kohdistuu paljon epä, e, ennakkoluuloja, he ovat usein raskaan, heillä on paljon lapsia ja hyvin usein he eivät e, tunne mil- mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Bulgaariassa erittäin usein nämä naiset e, tekevät työtä, jossa ei edellytetä minkäänlaista koulutusta ja usein he eh, tekevät töitä pimeästi. Kerjääminen on erittäin yleistä, erityisesti kaupungeissa. Terveys- ja sosiaaliministeriön ohjelmat, joiden tarkoituksena on taata työpaikkoja romaninaisille – eivät johda tyydyttäviin tuloksiin. Yhteiskunnalle tästä tulee kallis lasku, erityisesti kun ajatellaan yksin eläviä yksinhuoltajia naisia, joilla on useita lapsia ja jotka usein joutuvat prostituoimaan itsensä, jotta he voisivat kasvattaa lapsensa. Mitä sitten tulee turkkilaisvähemmistöön, heidän ongelmansa ovat erilaisia. Koulutustaso on korkeampi. Mutta heihinkin kohdistuu tiettyjä ennakkoja ennakkoluuloja ja stereotypioita. Meillä ei ole riittävästi tietoa syrjinnästä, joka kohdistuu turkkilaisiin. Kansallinen tilastoinstituutti seuraa kotitalouksien budjettia. 55 prosenttia romaneista esimerkiksi on valtion tuesta riippuvaisia, mutta emme tiedä, kuinka monet romanit ovat kärsineet syrjinnästä. Maaseutualueesta ei ole tietoa. Ei ole tietoa myöskään pääsystä terveydenhuoltoon maaseutualueella. Tiedämme, että hyvin usein jo 10-15-vuotiaat tytöt synnyttävät lapsia. On erittäin tärkeää kertoa tytöille perhesuunnittelu neuvonnasta ja sen mahdollisuuksista. Kymmenen vuotta sitten Bulgariassa otettiin käyttöön terveydenalan neuvoja ohjelma, joka johti hyviin tuloksiin. Siihen kuului tiedotuskampanjoita etnisten vähemmistöjen keskuudessa koskien erityyppisiä terveydenhuoltopalveluja ja ennaltaehkäisyä. Mutta tällä hetkellä terveydenhuollon uudistukset ovat vielä kesken ja niiden uudistusten mukaan useita sairaaloja on tarkoitus sulkea. Tiedossa on aika järkyttäviä tapauksia, joissa ensiapu yksiköt ovat kieltäytyneet ambulanssien lähettämisestä romaanigettoihin gettoihin tai ambulanssit ovat saapuneet hyvin myöhään vasta puolitoista tuntia soiton jälkeen, joka on johtanut siihen, että tässä tietyssä tilanteessa kyseinen romaninainen oli ehtinyt jo menehtymään. Muitakin kuolemantapauksia on todettu ambulanssien viivästelyn takia. Näitä myöhästymisiä on pidetty rikollisena. romani romania koskevasta tilanteesta on todettava, että eri yliopistoissa ja kouluissa on syrjiviä tilanteita. Olemme ryhtyneet toimiin. Olemme ottaneet uudelleen käyttöön toimia, joilla kumottaisiin tietyt suositukset. Voisin antaa teille joitakin positiivisiakin esimerkkejä siitä toiminnasta, jota komissiomme harjoittaa. Euh, presentation. Kiitoksia herra Juppo tästä alustuksesta. Nyt annan puheenvuoron Britta Thompsonille. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja analyysistaan. Olkaa hyvä. Thank you very much and thank you for your uh, present... <clears throat> Kiitoksia ja kiitoksia esityksestä. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy Meillä on eri ryhmiä ja erilaisia haasteita. Tilanne Bulgariassa Romanian kohdalla on toisenlainen haaste. Ja yleinen maahanmuutto Euroopassa on myös toinen juttu, johon kiinnostaa, mitä sanoitte. Turkki laisvähemmistöstä Bulgariassa verrattuna romanivähemmistöön suhteessa siihen, miten ne he kärsivät erilaisesta syrjinnästä yhteiskunnassa. Minusta näyttää siltä, että romanit ovat, niitä voidaan verrata äh, alkuperäisväestö. Meillä on ongelma Tanskassa grönlantilaisten kanssa. Ja heidän tilanteensa poikkeaa myös turkkilaisista maahanmuuttajista, koska he ovat metsästäjiä, he eivät ole maanviljelijöitä ja eivät vakiinnu samalla tavalla. Luulenkin, että meidän EU-ssa täytyy todellakin tehdä valtavasti työtä näiden romanien kotouttamiseksi. Me tarvitsemme paljon tietoa, tilastotietoa ja muuta tietoa siitä, mitä voidaan tehdä. Ja kiinnostavaa oli myös, mitä sanoitte koulutustasosta. Te sanoitte, että romanimiehet olivat paremmin koulutettuja kuin romaninaiset, mutta olemme noin yleisellä että globaalilla tasolla havainneet kaikissa maissa ja kaikkien maahanmuuttajaryhmien kohdalla Euroopassa, että naiset ovat nyt, nyt paremmin koulutettuja, nuoret naiset varsinkin, kuin nuoret miehet. Me näemme tietynlaisen feminiinis naisistumisen tässä korkeammassa koulutustasossa ja tämä Niinpä uskonkin, että tämä on todella, todellinen ongelma, joka edellyttää Euroopan unionin huomiota. Ja varsin korkea prosenttisuus väestöstä eräissä uusissa jäsenvaltioissa Keski-Euroopassa, jossa on Romania. Kuulimme parista miljoonasta, sitten sanoitte 15 prosenttia, mainitsitte 15 prosenttia Bulgarian väestöstä. Ne toimenpiteet näyttää siltä, että täytyy, niitä täytyy olla toisenlaisia kuin, äh, kuin äh, uusien äh, kotouttamisessa, koska se mitä on tapahtumassa, niin kuin mainitsitte, että tämä maahanmuuton naisistuminen 50-luvulla äh, etelä-eurooppalaiset muuttivat Keski- ja Pohjois-Eurooppaan ja äh, lähinnä miehet muuttivat ja naiset muuttivat perässä. Tänä päivänä äh, työpaikkoja luodaan joita eurooppalaiset eivät halua tehdä, erityisesti palvelusektorilla. Ja nämä kaikki palvelutyöpaikat, hoivatyö, niitä hoitavat erityisesti maahanmuuttajien naiset. Espanjassa on varsin normaalia nykyään, että maa, nainen muuttaa maahan, työskentelee äh, kymmenen kuukautta ja sitten hän on saanut riittävästi rahaa kutsuakseen sitten aviomiehen ja lapset mukaan asumaan hänen kanssaan. Tilanne siis aivan toisenlainen kuin ennen. Mitä enemmän maahanmuut- naismaahanmuuttajia, sitä enemmän myös tulevaisuudessa tulee olemaan, koska me näemme toisenlaisenkin trendin, joka merkitsee että äh, naiset elävät syrjäseuduilla Euroopassa, Tanskassa, kotimaassa, niin 20 prosenttia enemmän miehiä äh, äh, syrjäseudulla kuin naisia. Näin ollen voidaan odottaa, että täälläkin Brysselissä on enemmän naisia kuin miehiä. Tämä tarkoittaa sitä, että monet miehet eivät ole tyytyväisiä elä, joutuessaan elämään ilman, elämään ilman naista, ilman vaimoa ja tämä taas voi johtaa toisenlaiseen koulutustilanteeseen. Meillä on, meillä on esimerkiksi Tanskassa paljon äh, taimalaisnaisia, jotka ovat äh, menneet naimisiin äh, miehen kanssa ja asuvat maaseudulla. Meille tulee maahanmuuttajia työpaikkojen takia, tulee hoitamaan, tekemään hoivatehtäviä väestön ikääntyessä sitten on naisia, jotka tulevat naimaan paikallisen miehiä, jotka eivät löydä paikallista naista. Ja sitten on myös maahanmuuttajilla on erilaisen koulutustausta. Ja kaikissa Euroopan maissa on vaikeuksia tulla hyväksytyksi kansallisen koulutusjärjestelmän tasolta. Viime vuonna tein kirjan maahanmuutosta Euroopassa ja minulla oli jutut, tapaukset Portugali, Irlanti ja Tanska ja monet itä-eurooppalaiset, esimerkiksi Ukrainasta ja Moldovasta, ovat muuttaneet Portugaliin, vaikka olivat oli, vaikka oli korkeaa koulutustausta, he tekivät kaikenlaisia töitä. Ja pidin siitä, mitä te sanoitte, ei puhuta brain drain, ei puhuta aivovuodosta, vaan puhutaan aivohaaskeesta, koska kaikki nämä pätevät naiset tekemään heikkotasoisia töitä. Monet ovat yrittäneet päästä niistä pois, mutta mitään järjestelmää siihen ei ollut, joka olisi tukenut heitä tässä. Ja minusta teidän esimerkkinen parhaasta käytänteestä on oikein hyvä, koska tässä tarkastellaan yksilöä. 60-luvulla silloin, kun miehiä muutti maahan, puhuttiin miljoonista Äh, jugoslavialaisista, joita tuli äh, Trans-Saksaan samalla taustalla ja samantyyppisellä työkategorialla. Äh, ja silloin puhuttiin massamaahanmuutosta. Nyt tulee naisia kaikkialta, aivan toisenlaisia taustoja. Millä tavalla Euroopassa voidaan saada paras hyöty tästä maahanmuuttajille Euroopan yhteiskunnalle? Ja sitten sanoitte, että katsokaa yksilöä, mikä on henkilön pätevyys, ei se mistä hän tulee. Ja miten he voivat saada työpaikan. Ja minusta tämä on todellinen, teidän menetelmänne on todellinen menestystarina, jolla kotoutetaan nykypäivän naisia. Ja minusta se oli hyvä laajentaa koko Eurooppaan komission tuella. Kiinnostavaa oli myös kuulla, että ei pelkästään keskitytä työmarkkinoihin, vaan myös sanotaan, millä tavalla naiset kotoutuvat politiikkaan. Ja tämähän on onnistunut. Meillä on paljon näitä naisia projekteissa, jotka heidät, heidät on valittu paikallishallintoon. Se on helpompaa tietenkin, kun ei tarvitse olla kansalainen, jotta voidaan Euroopassa tulla valituksi myös kunnan valtuustoon tai kaupunginvaltuustoon. Ja tämä oli minusta myös hyvin merkit, tärkeä juttu. Ja sitten tämä tutkintojen tunnustaminen, koulutuksen tunnustaminen, se on keskeisen tärkeä asia Euroopan kannalta. Nyt kun meillä on Bolognan prosessi päällä, eh, jossa, eh, jossa on kysymys keskine, tutkintojen keskeisestä tunnustamista, se pitäisi laajentaa moniin muihinkin maihin, moniin muihinkin maihin, jotta ihmiset voivat tulla tänne työskentelemään semminkin kun meillä on kriisi päällä. Muutaman vuoden päästä tämä työttömyys muuttuu työvoimapulaksi. Ja nyt kun mä väestö ikääntyy, väestörakenne muuttuu, väestön ikärakenne muuttuu, me saada sellainen järjestelmä aikaan, jolla voidaan kotouttaa nämä maahanmuuttajat. Kiitoksia. Uh, just have one question for... Yksi kysymys teille Bulgariasta ja Romaneista. Sanoitte tästä sekoituksesta romaanit ovat äh, menneet naimisiin turkkilaisten kanssa. Onko tässä, vai ovatko romaanit yleensä äh, äh, niin kuin omassa yhteisössään, eli ovat romanit pysyvät oman etnisenä ryhmänään vai, vai menevätkö he naimisiin myös muiden yhte, muihin yhteisöihin kuuluvien kanssa, bulgarialaisten ja turkkilaisten kanssa? Merci, merci, Madame Thompson. Kiitoksia, Rova Thompson. Nyt avaan keskustelun. Voitte esittää kysymyksiä. Ensin otamme kysymykset salissa olevilta jäseniltä. Tervehdin Rodik Kratsa. Hän on Euroopan parlamentin varapuhemies ja hän tuli tänne keskuuteemme. Ehkä Rova Ernst haluaisi myös esittää kysymyksen ensin. Rova Kratsa, annan teille puheenvuoron Tämä keskustelu tänä aamuna on todella saanut meille liikkeelle. Se on eurooppalaisessa yhteiskunnassa hyvin tärkeä. Olkaa hyvä. Niin, kirja Proedre, ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella tämän kuulemistilaisuuden järjestäjiä. Haluaisin kiittää kaikkia kutsuvieraita ja asiantuntijoita, jotka ovat tulleet tänne kertomaan omista kokemuksistaan. Tämä meitä tänään kiinnostava asia on erittäin tärkeä. Se on tärkeä myös Euroopan unionin sisäisen kohesion ja tavoitteiden takia. Tavoitteenhan on päästä täystyöllisyyteen, kohesioon, yhteiskuntarauhaan ja hyvinvointiin. Mutta se on tärkeää myös, kun ajatellaan naapuruspolitiikkaa ja ulkosuhteita, koska kohesio sisäinen turvallisuus liittyy tiiviisti politiikkaamme Euroopan reunamailla kyseessä ovat ehdokasmaat tai kumppanimaat. Tämä on tietenkin tärkeää myös niille maille, jotka ovat vielä kauempana. Kyseessä on esimerkiksi maahanmuuton alkuperämaat, mutta havaitsen, että nämä kaikki kysymykset on otettu huomioon, kaikkiin etnisiin ryhmiin on viitattu. Se on erittäin tärkeää tämän valiokunnan jäsenille uusille jäsenille ja asiantuntijoille, jotka haluavat osallistua tähän työhömme. On tärkeää, että meillä pohjana on, ovat tekstit, joita Euroopan parlamentissa on aikaisemmin hyö, hyväksytty koskien romaninaisia ja maahanmuuttajanaisia. Meillä on jo olemassa erittäin tärkeä perusta tässä valiokunnassa niin pyrimme jatkuvuuteen. Siis pohjaksi otetaan jo hyväksytyt päätöslauselmat ja tekstit pohdimme sitä, miksi tiettyjä asioita on jo tehty, miksi jotakin muuta ei ole tehty, mitä voimme tehdä uudelleen. Minusta me voimme tuoda todellisen panoksen käytäntöihin. Ja meillä on tärkeät tavoitteet. Kiitän siitä, että sain mahdollisuuden omalta osaltani puhua. Kiitoksia Rova Kratsa. Nyt annan puheenvuoron Rova Ernstille. Vielen Kiitos. Mietin, että jos me haluamme kehittää syrjintästrategiaa, joka koskee naisia, jotka kuuluvat etnisiin vähemmistöihin Euroopassa, niin puheenvuorosta on käynyt selväksi, että täytyy tehdä selkeä ero sen välillä, mistä me puhumme. Milloin naiset ovat tulleet? Kysymys on usein eri sukupolvista, nuorempi sukupolvi, vanhempi sukupolvi, mitkä ovat perhetilanteet. Me puhumme romaninaisista, he ovat se on hyvin vaikea kysymys, sitä ei ole epäilystäkään, mutta musliminaiset ovat aivan eri asia, joka täytyy ottaa eri tavalla huomioon. Ja uskoakseni tämä ongelmien monimuotoisuus, mitä tulee etnisiin vähemmistöihin, eri etnisiin vähemmistöihin, täytyy pitää mielessä, jos ylipäätään pyritään, uskotaan, että saadaan aikaan tehokasta toimintaa syrjintää vastaan. Ja, ja jos EU ja jäsenvaltiot ylipäätään haluavat saada jotakin aikaan, ja siksi minusta täytyy selvittää se, mitä ovat suuret erot jotka täytyy ottaa huomioon erityistapauksissa ja mikä on kaikille yhteistä. Tämä on sanoakseni juuri tämä kaikki tärkein tehtävä tässä. Ja ajatellen näitä kutsuttuja puhujia, minkälaisia lähtökohtia te näette tässä? Että toisaalta voidaan ottaa huomioon vähemmistönäytyspiirteet, joihin naiset kuuluvat, ja samanaikaisesti suuret linjat, joihin kokonaisuudessaan täytyy tarttua. Ehkä voisitte tästä sanoa muutaman sanan. Merci, Madame Kill Nielsen. Kiitoksia sitten Rova Kill Nielsen. Oui, je pense que cette euh, audition est fort intéressante. Niin, tämä on mielestäni erittäin kiinnostava kuulemistilaisuus. Täällä on paljon puhuttu tietojen puutteesta. Kun kuuntelin herra Juppia, Ajattelin afgaaninaisia, jotka ovat burkan alla piilossa. Joissakin maissa Itä-Euroopassa ei ole burkia, mutta naiset ovat samalla tavalla piilossa. Heitä ei nähdä, heidät ohitetaan täysin. Tämä on aika, aika monen tilanne. Puhujalla ei ole mikrofonia. Täällä on puhuttu paljon tilastotietojen puutteesta. Se on merkittävä ongelma. On seikkoja ja kysymyksiä, jotka olisi esitettävä. Esimerkiksi mitkä syyt ovat johtaneet siihen, että nämä naiset ovat äh, lähteneet maastaan? Olisi ensin esitettävä peruskysymys, miksi tietty väestö on päätynyt Eurooppaan ja kuinka voidaan äh, ratkaista maahanmuuton peruskysymykset ja ongelmat. Ei sitä varmaankaan tänään voida tehdä, mutta mutta se on tärkeä kysymys. Valikoittu maahanmuutto on oikein hyvin, mutta, pakollinen, mutta olosuhteiden edellyttämä maahanmuutto on aina ongelma. Sitten haluaisin puhua romaaneista. Tulen Itä-Ranskasta. Siellä on useita romaneja, joilla, joilla on ongelmallinen tilanne – olisi tärkeää myös tietää, miksi nämä henkilöt ovat siellä ja miksi haluavatko he olla tällä paikalla. Ovatko nämä naiset ja miehet todella valinneet asuinpaikkansa vai ovatko he joutuneet olosuhteiden pakosta muuttamaan? Kuinka me Euroopassa voisimme puuttua maahanmuuton syihin? Ehkä voisitte tätä asiaa käsitellä. Kiitoksia. Alors, s'il n'y a pas d'autres ne muita kysymyksiä. Jaha, herra Fotakis, haluatteko esittää kysymyksen vai tuoda selvityksen, selvitystä asiaan? Halusin ensin tarttua siihen, mitä Rova Ernst sanoi tästä demografiasta, koska, koska ennen kaikkea näen, että ne ovat asiat, jotka ovat minua lähellä. Ja sitten haluaisin sitä kysymyksen. Tai niin. Niin, Hyvin usein me dramatisoimme demografisia kysymyksiä, sanomme, että on valtaisia tarpeita, joita ei voida täyttää. Kahden vuoden talouskriisin jälkeen voidaan sanoa, että todennäköisintä seuraavana kymmenen vuotena on se, että on sekä työttömyyttä että samanaikaisesti pätevyyden tarvetta, jota ei pysty täyttämään – me elämme rakenteellisessa tilanteessa, jossa me taloutemme täytyy sopeuttaa uuteen tilanteeseen, globaalistuneeseen kilpailutilanteeseen. Me näemme liikettä suurissa yrityksissä. Tänään allekirjoitettiin yhteistyösopimus Renault ja Daimlerin välillä. Joten tässä uudelleen organisoitumisessa me tarvitsemme uusia pätevyyksiä, samanlaisesti tarvitsemme ihmisiä, jotka menettävät perinteiset työpaikkansa. Eikä ole helppoa siirtää näitä ihmisiä, siitä näitä tehtäviä, jotka vaativat uusia pätevyyksiä. Ja demografinen ikääntyminen merkitsee sitä, että kaikki ne, jotka ovat nyt tulossa uuden koulutuksen kautta, heillä ovat nämä uudet pätevyydet. Heitä ei vielä ole, koska uudet sukupolvet ovat hyvin pieniä, joten tämä aukko täytyy täyttää maahanmuuttajilla? Tämä on tärkein kysymys seuraavien kymmenen vuoden aikana, koska pätevyyksien tarve, massiivinen pätevyyksien tarve, se tulee sitten myöhemmin. Joka tapauksessa eh, tämä modernisoitumisella tulee olemaan vaikutus seuraavien 50 eh, eh, vuoden ajan, joten tämä on hyvin tärkeä pitkä jakso, johon liittyy eri vaiheita. Sitten kysymykseni, joka on hiukan provokatiivinen. Kun me puhumme maahanmuutosta, esimerkiksi integraatiosta, aina esimerkiksi sanomme, että integraatio liittyy, liittyy sekä kotiyhteiskuntaan että maahanmuuttajiin vähemmistöihin itsensä. Mutta kun me puhumme toimenpiteistä, me puhumme aina vain toimenpiteistä, jotka koskevat vain maahanmuuttajia. Me puhun mitään tästä isäntäyhteiskunnasta. Mitä ovat ne toimenpiteet, jotka koskisivat isäntäyhteiskuntaa? koska päävalitus, joka me usein kuulemme maahanmuuttajilta, on se, että vaikka silloinkin, kun he ovat kiitollisia toimista, jotka toteutetaan heidän hyväkseen, nämä tapahtuvat tyhjössä. He opiskelevat esimerkiksi kieltä, uuden kotimaan kieltä, mutta he eivät ole, heillä ei ole kontakteja maan väestöön. Mitä me haluaisimme siis tietää on se, että onko olemassa mitään hyviä käytänteitä, jotka liittyvät siihen, että ne kohdistuvat nimenomaan koti-isän yhteiskuntaan. Merci, monsieur Fotakis. <clears throat> Cela... Kiitoksia, herra Fotakis. Tästä pääsemmekin Rovan Möller Jensenin kuvailemaan tilanteeseen. Hän korosti tätä kummituiminnan ammatillisuutta ja professionalisoitumista. Ja kuten Rova Kratsa tässä sanoi, tätä kautta voidaan päästä eteenpäin niin, että ettei ainoastaan pohdetta yhteiskunnan ja maahanmuuttajien välistä ja keskitymme pikemminkin yhteiskunnan perustaviin arvoihin. Toinen seikka, jota, joka oli kiinnostava, liittyy siihen, mistä herra Juppo puhui. Kyseessä on ero yhteiskunnan yhteiskuntaan kotoutumisessa maaseutualueilla ja kaupunkialueilla vastaukset ovat ehkä erilaisia. Minkälaisia kokemuksia teillä on tästä aiheesta? Rova Möller Jensen saa puheenvuoron. Voitte vastata tähän ensimmäiseen osaan ja niin sitten Ejup voi jatkaa. Thank you. Um, first I want to... Kiitoksia ensinnäkin kiinnittäisin ne huomiota ne kansalliseen konferenssiin, jonka me järjestimme viime vuoden marraskuussa. Voitte lukea, lukea sen tuloksista englanniksi. Siellä on myös tarina näistä mentoreista meidän kotivisivuillamme. Siellä on paljonkin tietoa teille luettavissa. Mutta kysymykset tiedoista, datasta, vuosien mittaan olemme laittaneet, me olemme haastat, haastat, haastatelleet tunnin verran mittaan mentoria ja mentorin avustettavaa, ja olemme nämä, nämä, näistä tehneet tieto, tietokannan näistä haastattelujen tuloksista, ja alkuvaiheessa emme tienneet, kuinka suuri ohjelma tästä tulisikään. Ei näin ollen se oli ainoastaan väline tai työkalu omia tarkoituksiamme varten, mutta nyt me olemme kehittämässä tätä tietokantaa niin, että voimme ottaa siitä jotakin vastauksia, kuinka paljon, äh, kuinka paljon äh, mentoreiden kohteita tulee tuosta ja tuosta maasta. Ja tästä saadaan tulokset ja tiedot. Ehkäpä puolen vuoden kuluttua me pystyisimme kertomaan teille paljon enemmänkin tästä, koska tämä ainutkertainen antlaatuinen materiaali, en usko, että kellään on tällaista, tällaisia tuloksia kuuden vuoden ajalta, jossa on seurattu näiden naisten ö, kehitystä. Me teemme työtä tämän tiimoilta. Ja joku kysyikin 80-luvusta, no 25-55-vuotiaita ovat nämä, mutta useimmat ovat 30-35-vuotiaita mentoreiden avustettavia. Tämä on tietenkin tärkeä ikä ajatellaan perheen perustamista. Ja tämä on hyvin tärkeää, että nämä naiset kotoutuvat osaksi yhteiskuntaa. En tiedä, voisinko vielä kysyä. Tämä saksalainen rouva kysyi, tai pyysi tekemään eron eri ryhmien välillä sen, sen osalta, mistä, he, mistä ne tulevat. Onkin hyvin tärkeää tässä että saadaan kansalaisyhteiskunta liikkeelle niin, että ei erotella, että ei keskitytä siihen, mistä sinä tulet, oletko sinä muslimi ja niin poispäin, vaan että keskitytään yksilöön. Totta kai minä ymmärrän, että, että poliitikolle ja Euroopan parlamentille on, on ratkaisevan tärkeää pystyä tekemään nämä erot, mutta meidän menetelmämme on kuitenkin osa tämän, tätä, tätä menestystarinaa ja sen, koska on, halunnut avata tämän instituution nuorille muslimeille, naisillekin. Ja heitä ei leimata muslimeiksi. He ovat, heidät kutsutaan tähän instituutioon, tähän ohjelmaan yksilöinä. Ja he tulevat sitten omine toiveineen ja omine voimavaroineen. Me haluamme tehdä tämän ohjelman kumppaneiksi ja he ovat osa tätä, osa tätä maata tanskalaisena, niin kuin he haluavat olla. Tämä on ehkä erilainen lähestymistapa, kun laitetaan kansalaisyhteiskunta liikkeelle. Ja teillä on ehkä toisenlaiset, toisenlaiset tarpeet, toiset intressit. Riittäneekö tämä tässä vaiheessa? Merci, merci beaucoup. Euh, Monsieur Ejup. Suuret kiitokset sitten herra Ejup. Председател, първо искам да отборя на въпросите на госпожа Aivan ensiksi haluaisin eh, vastata Arva Thompsonin kysymykseen. Bulgariassa romaneet ja turkkilaiset eh, eivät ole maahanmuuttajia sinänsä Bulgariassa Turkkilaiset ovat asuneet jonnekin 600 vuotta ja romanit vielä paljon kauemmin. Heidän kotouttamisensa edellyttää valtion kohdistettua toimintaa. Bulgariassa on paljon myönteisiä esimerkkejä, mutta minusta tuntuu siltä, että kielteisiä esimerkkejä on eniten pöydällä. Monet ennakkoluulot selittävät syrjinnän usein. Jotta syrjintää voitaisiin välttää, on kohdistettava toiminta lapsiin esikoulusta alkaen niin, että voitaisiin taata heidän koulutuksensa ja jatkokoulutuksensa, koska koulutuksen puute on suurin syy sille, miksi yhteiskunta hylkii romaneja. Erittäin usein nuoret bulgarialaiset eivät halua luokassa jakaa pulpettia romanien kanssa. Asenteet ovat syrjeviä myös vammaisia lapsia kohtaan. Useimmiten romanit menevät naimisiin toisten romanien kanssa. On hyvin vähän sekaavioliittoja bulgarialaisten kanssa. Annan teille yhden hirvittävän esimerkin. Siitä on 5-6 kuukautta, kaksi rakastavaista, ikään kuin Romeo ja Julia, 16-17-vuotiaat nuoret. Tyttö oli bulgarilainen ja poika romani. He heittäytyivät junan alle. Nuori tyttö kuoli ja ja tämä nuori poika taas vammautui iäksi. He tekivät näin, koska he eivät voineet elää yhdessä. Yhteiskunta leimasi heitä liian pahasti. Sen jälkeen, kun Bulgaria on liittynyt Euroopan unioniin, Bulgarista on tullut Schengen-alueen rajavaltio. Pelkäsimme, että että Bulgarian romanit lähtisivät massiivisesti länsimaihin, mutta näin ei käynyt. On kuitenkin pohdittava, miksi romaneit lähtivät liikkeelle. Useimmiten he etsivät työtä ja suurin osa maahanmuuttajista ovat naisia. Miehet jäävät kotiin hoitamaan lapsia ja naiset lähtevät töihin. puhumme siitä, että Bulgariassa pitäisi perustaa miesten puolue, joka taistelisi ähm, miesten vapautumisen puolesta. Mutta tällainen tilanne nyt on. Mitä sitten tulee maaseutualueiden ja kaupunkialueiden eroihin maaseutualueilla integraatio on helpompaa, koska ihmiset tuntevat toisensa eikä ole mitään erottelua kouluissa eikä korttelissa alueilla ongelma on työn löytäminen ja ähm, koulujen ja sairaaloiden sulkemista vastaan taistelu. Maaseudulta pakko taas johtaa suuriin ongelmiin kaupungeissa. Haluaisin vielä lisätä sen, että Bulgariassa ei ole liikkuvia romaneja Bulgarian romaanit elävät paikallaan. He valitsevat tietyt alueet, joissa on hyvät elinolosuhteet, sähköt, putket ja niin edelleen. Hyvin usein nämä asuinalueet ovat ylikansoitettuja. romanit äh, rakentavat usein parakkeja hökkeleitä, jo, jossa ei noudateta mitään sääntöjä eikä kaupunkikaavaa. Siksi olen korostanut tilastotietojen tarpeellisuutta. Meidän on tiedettävä, kuinka monet lapset käyvät koulussa, kuinka monet jäävät kotiin, ketkä ovat työmarkkinoilla, ketkä ovat työttömiä, ketkä ovat pimeästi työttömiä. On paljon sellaisia tietoja, joiden avulla voisimme pureutua näihin ongelmiin ja ratkaista ongelmia. Ilman tietoja me emme voi ryhtyä mihinkään toimiin. Kiitoksia. Merci, monsieur Ejup. Kiitoksia, herra Ejup, näistä vastauksista. Päätän tähän toisen paneelikeskustelun, joka koski integraation menetelmiä ja siirrymme nyt tämän aamupäivän kolmanteen osaan, jossa kuulemme ehdotuksista toimintatavoiksi. Annan puheenvuoron Rova Amandin Bachille. Hän edustaa naisten eurooppalaista eturyhmää ja hän on tullut tänne puhuja korokkeelle. Sen jälkeen Rova Bauer ja Rova Kiel Nielsen saavat puheenvuoron edustajina. Rova Bach, olkaa hyvä. Um, I would like first to start my speech with thanking the... Kiitoksi. Aluksi haluaisin kiittää valiokuntaa ja esittelijää Rova Pananovaa siitä, että meidät on kutsuttu tähän tärkeään kuulemistilaisuuteen, vaikka se onkin oma aloite mietintö. Nyt olemme kuulleet paljon politiikan tason ehdotuksista niin on aamulla heti ensimmäisestä puheesta alkaen katson, että velvollisuuteni on puheessani keskittyä tiettyihin politiikkaehdotuksiin, jotka suoraan liittyvät nykyisiin EUn poliittisiin EUn politiikasta käytäviin keskusteluihin. Olemme kuulleet aamulla paljon ehdotuksia, eikä niitä ei saa unohtaa. Ja minä tukeutuisinkin eh, tässä puheessani näihin. Ja <clears throat> aloittaisin puheeni sillä, että nyt kun puhun nykyistä Euroopan politiikasta, niin meillä on suora vaikutus sosiaalisen kotoutumiseen etnisten vähemmistönaisten tasolla, kun noin laajalti, josta olemme laajalti puhuneet tänä aamuna. Ja minä puhunkin nyt EUn 2020-strategiasta, joka on keskeinen osa sosiaalista integraatiota eh, näiden naisten kohdalla ja puhun myös EUn e sukupuolin valtavirtaistelustrategiasta ja se on tänä ollut, se on myös osa Ja sitten Tukholman toimintaohjelma, kun puhumme maahanmuuttajanaisista, se tulee olemaan tärkeä kulmakivi myös tässä integraatiostrategiassa. Integraatio on puhutaan paljon siitä, että se on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta pitkälti se on, siinä on kyse Lissabonin strategiasta ja eri mekanismeista, jotka on käynnistetty EUn tasolla. Siitä tulee yhä suuremmassa määrin myös keskustelun kohde EUn tasolla ja komissiolla EUlla on oma tärkeä roolinsa. Meillä on omat kotoutumisperiaatteemme ja puhuimme niistä tänään aamulla, kun puhuimme kaksisuuntaisesta tiestä – ja usein tämä jää unholaan, koska yhä enemmän puhumme siitä, että vastuu taas sälytetään maahanmuuttajien naisten harteille, kun me maahanmuuttajassa puhumme kielikursseista ja täytyy kotoutua. Eli, niin ja usein unohdamme, että on myös isäntä maan ja sen yhteiskunnan tehtävä. Mutta kaikissa puhukin tästä, että minkä takia meillä on näitä taimia. Meillä me puhumme isäntä yhteiskunnasta. Me, me unohdamme tämän usein, koska integraatio on instrumentalisoitu politiikan teon tasolla. Ja se täytyy, meidän täytyy joskus ottaa askel taaksepäin kuunnella, niin kuin tänään on tehty. Meidän täytyy kuunnella niiden ääntejä, jotka ovat ruohonjuuritasolla, jotka ovat nähneet sen, miten tämä politiikka vaikuttaa ja äh, ihmisten, ihmisten elämään. On kuitenkin kysymys romaninaisten ja muiden vähemmistöryhmänaisten äh, elämästä. Ja aivan lyhyesti selittäisin, useimmat teistä tietenkin, että mikä on tämä Euroopan naisten loppi. Me olemme äh, Euroopan unionin suurin tämän tyyppinen järjestö, jossa on 2500 jäsenjärjestöä, jos jäsenyys per, ja me keskitymme niin kuin alussa sanoin, Euroopan tason toimintaa, mutta meillä on myös jäsentoimintaa myös paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Me keskitymme työssämme. Minä työskentelen syrjinnän ja vastaisen toiminnan ja integraatiopolitiikan sektorilla. Me keskitymme myös sosiaalipolitiikkaan, kotiväkivaltaan, Euroopan politiikkaa ja lainsäädäntö, joka koskee sukupuolten tasa-arvoa. Ja kaikki nämä aiheet liittyvät suoraan tietenkin sosiaaliseen integraation vähemmistönaisten kohdalla. Ja me yritämmekin, yritämmekin keskittyä niihin politiikan ehdotuksiin, jotka koskevat kaikkia näitä alueita, mukaan lukien syrjintä ja integraatio. Ja sitten esimerkki siitä, mitä me teemme. Äskettäin julkaisimme tällaisen, ää, tällaisen pamfletin ää, kaikkien naisten suojelemisesta puhutaan. On erityyppistä syrjintää, on sukupuolisyrjintää ja sorotusyrjintää. Täällä aikaisemmin puhuttiin tutkimustiedosta. Täällä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusprojekti, joka on tehty EU-tasolla, joka koskee sukupuolirotua ja se on hyvä muistaa myös täällä Euroopan parlamentissa, että tekin pystytte, voitte vaikuttaa tähän tutkimuspäätöstanne kautta. Täällä on artikkeli myös tästä. Me olemme yrittäneet pitää käyttää tätä tällaisena käytännön työkaluna, kun puhutaan erityisesti sukupuolitasa-arvon ja syrjinnän kysymyksissä laajalti ottaen. Ja tässä täytyy nämä keskinäiset yhteydet. Meidän pitäisi toimia tavallaan poikkitieteellisesti yhä enemmän. Toinen projekti jota olemme tehneet osana tätä politiikan työtä, johon olemme saaneet myös rahoitusta, että me pyrimme tukemaan kehitystä, että jolla maahanmuuttajanaiset voisivat järjestäytyä, niin kuin tänään aamulla kuulimme. Ja meistä on tärkeää, että tämä on ollut myös tämä kuulemistilaisuuden henki tänään, että näiden ääni, jotka tuntevat ruohonjuuritason todellisuuden, että se täytyy saada suoraan Euroopan tason korviin niin, että politiikan tekijät, politiikan, poliittiset päättäjät saavat kuulla heitä suoraan, eikä niin monen välikäden käyttä. Yksi. Me vetoamme nyt sen puolesta, että, että kukin meistä omissa tehtävissämme eri verkostoissa ollaan nyt sitten Euroopan tason virkamies komissiossa tai, tai ollaan nyt sitten MEPPI tai ollaan sitten joku harjoittelija, että tehdään työtä sen eteen, joka olisi tavallaan poikkitieteellinen lähestymistä, että se on sellainen, jossa joka, jota käytetään akateemisessa tai yliopistomaailmassa usein, ei oikein tiedä, miten se kääntyy käytännön tason termiksi, mutta haluaisin nyt mainita täällä muutaman esimerkin, millä tavalla tämä poikkitieteellisyys saadaan niin käytännön konseptiksi. Että tämä, me, meillä on sukupuolisyrjintää, vaikkakin olisi samantyyppistä syrjintää, kun ajatellaan asunto-olosuhteet, impos, niin mutta on kuitenkin tiettyjä syrjintätyyppiä, koska, koska nainen, romani, musta ja nainen. Ja myös Britanniassa on tehty paljon mielenkiintoista tutkimusta siitä, miten mustat naiset sijoittuvat työmarkkinoille, joka todellakin osoittaa eh, tämän moninkertaisen syrjinnän, joka kohtaa naisia. Ja haluaisin minä nyt painotaan nyt erilaisia Euroopan tason kehyksiä, jossa on tärkeää työskennellä poikkitieteelliseltä pohjalta, koska usein kun näitä raportteja luetaan, niin ne eivät keskity etnisiin vähemmistöihin tai maahanmuuttajanaisiin. Se usein unohtuu. Joskus tarvitaan kohdennettua politiikkaa näissä puitteissa. Ja luin esimerkiksi rom, romaniraportin, romanimietinnön, jostakin keskustellaan parlamentissa, minusta niin tiukempi poikkitieteellinen lähestymistapa olisi varmasti hyvä tässä, tässäkin mietinnössä. Etniset vähemmistönaiset hyötyisivät tästä, tästä sukupuolten tasa-arvokonseptista. Ja tästä julkistettiinkin selvitys viime vuonna, joka on nähtävissä kotisivuillamme. Pidän todella hyvänä Arva Kratsan puheenvuoro tänä aamulla, kun muistutettiin meitä siitä, että me emme ole politiikan tyhjiössä. Muutama vuosi sitten oli olemassa tällainen eh, tämä yleissopimus vuodelta 1979, joka, jota on, on nyt ollut 30 vuotta voimassa. Meillä on ollut tämä tasa-arvodirektiivi, mutta tärkeää on kiinnittää erityistä huomiota erityyppisiin naisiin, on sitten romaninaiset tai maanmuuttajanaiset tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvat maahanmuuttajanaiset. Ja olen myös puhunut romaninaisten asemasta EU-ssa, jolloin monet suositukset, joista on puhuttu tänäänkin, ovat olleet mukana, kuten tietojen keruu etnisyydestä ja romaani naisiin kohdennetut ohjelmat – Täällä on ollut todella hyviä suosituksia, siihen pitää tukeutua. Päätöslauselma naisten, maahasta, naisten maaha, maahanmuutosta, josta Kratsa teki mietinnön. Se on hyvin hyödyllinen mietinnön. mietintö. Olen sitä, siitä puhunut, kun puhutaan tasa-arvosta miesten ja naisten välillä. Ja syrjinnässä on myös tämä sukupuolinäkökohta. Olemme usein puhuneet, tästäkin tänä aamuna olemme puhuneet silloin, kun erilaiset ryhmät, romaanit, etniset vähemmistöryhmät tai muslimit, miehet ja naiset kokevat tätä syrjintää. Ja tästä mietinnössä on lukuja siitä. He eivät kuitenkaan halua valittaa, koska he eivät luota, varsinkin romanien kohdalla, he eivät luota niihin paikkoihin, joissa he voisivat esittää valituksen. Tämä on sellainen asia, jota, joka täytyy ottaa esille, ja tästä täytyy saada politiikan tason ehdotuksia. Ja minusta tämäkin on yksi keskeinen asia tänään aamulla. Et meillä on sitoumuksia, meillä on paljon politiikan tason sitoumuksia siihen, sen suhteen pitää kiinnittää huomiota tiettyihin ryhmiin, mutta meidän täytyy ottaa askel eteenpäin. Meidän täytyy saada konkreettista toimintaa, konkreettista politiikkaa poliittisia ehdotuksia. Virginia puhui jo siitä, mitä meidän pitää tehdä. Tämä oli hyvin yksityiskohtainen esitys. Meidän täytyy äh, lyhentää sitä aikaa, jonka äh, nainen joutuu odottamaan tätä lupa, oleskelulupaa. Tämä oli tärkeä osa Kratsan mietintöä. Meidän täytyy mennä, äh, päästä konkreettisiin yksityiskohtiin. Äh, yksityiskohdat ovat usein yksityiskohtia, mutta ne ovat myös tärkeitä. Muuten me äh, oli suuri saavutus saada näitä, nämä lausunnot aika, mutta meidän täytyy päästä askel eteenpäin. Olen painottanut muutamia tietojen keruuta, tänään aamulla. En kyllä halua toistaa tätä, tämä on keskeisen tärkeää, mutta meillä on myös laadukasta tutkimusta ja, ja me emme saa unohtaa sitä. Meidän täytyy kehittää niitä eteenpäin, varsinkin kun keräämme tietoa, että keräämme tietoa sukupuolipohjalta, etnisyyspohjalta ja 19 artiklan pohjalta meidän täytyy kerätä tietoa, mutta ei saa odottaa näiden tietojen tulemista, koska meillä on nyt jo paljon laadukasta tutkimusta. Tutkimusta on tehty naisten työllistymisestä. Ja se on hyvää tietoa ja meidän pitää käyttää sitä hyväksemme. Rahoitusta, rahoitusta, se on keskeisen tärkeä. Meidän täytyy rahoittaa sosiaalipolitiikkaa, hoivapolitiikkaa, joka on tärkeää näin talouskriisin aikana. Ja talouskriisi pitäisi mainita niin ikään tässä mietinnössä meidän tarvitsemme rahoitusta e, maahanmuuttajanaisten ja järjestöjen kannalta, koska raha, rahoitus on tärkeää, on vaikea saada rahoitusta näille naisille. Siksi olenkin vedonnut Euroopan parlamentti, että, että te vaikuttaisitte EUn budjettiin, että budjetin puitteissa olisi mahdollista, että nämä ryhmät saisivat EU-rahoitusta. Me tarvitsemme sitä koulutukseen, positiivisiin toimiin. Me tarvitsemme tiettyjä budjettikohtia niin, että nämä naisryhmät ja niiden järjestöt voivat saada tätä rahoitusta. On tehty arvio tästä integraatiorahastosta, mutta vain kaksi prosenttia näistä järjestöistä pystyivät osallistumaan näihin ohjelmiin ja 70 prosenttia ja mikään näistä ei pystynyt johtamaan näitä projekteja, vaan ainoastaan osallistumaan tuloksiin. Ja nopeasti lopuksi muutama suositus. Syrjintä. Me olemme puhuneet siitä paljon moninkertaista syrjinnästä, joka pitäisi saada osaksi kansallista lainsäädäntöä, siis vastatoimet. Mielestäni tämä lauseke on hyvä. E, parlamentin mietinnössä, joka hyväksyttiin viime vuonna, e, tämä ei ole neuvostossa esillä koska se on hyvin herkkä asia ja kuuma peruna. Toivomme, että tämä direktiivi hyväksyttäisiin. Työllisyys, puhuinkin tästä jo tänään aamulla, enkä siihen puutu enää. Sitten perheiden yhdistämisohjelmat, Virginia puhui tästä, se on keskeisen tärkeää, että keskustelu käydään äh, perheiden jälleenyhdistämisestä, koska Euroopan komissio julkistaa vihreän kirjan tästä, siis teidän roolinne meppeinä on osallistua tähän keskusteluun ja varmistaa, että sukupuolisyrjintää ei tapahdu silloin, kun puhutaan perheiden jälleen yhdistämisestä. Ja kuitenkin Euroopan tasolla on luotu yhä enemmän esteitä tämänkin eteen. Turvapaikka liittyy myös maahanmuuttoon, ellei ole oikeutta työhön, ellei oikeutta työhön, jossa joudutaan jäämään syrjäseudulle, jossa leimataan helposti, koska olet musta. Väkivalta naisia vastaan. Lopetan tähän. Tämä on hyvin keskeinen asia maahanmuuttajanaisten kotouttamisessa. Usein me puhumme tästä, mutta siinä on usein leimataan henkilöt väkivalta naisia vastaan koskee kaikkia ryhmiä. Ja siinä mielessä tämähän on myös Tarbellan mietinnössä, että tässä vaaditaan direktiiviä, joka käsittelisi väkivaltaa naisia vastaan. Meidän täytyy toimia. Tässä täytyy ottaa johto käsiin. Ja meidän täytyy saada erityistoimia maahanmuuttajanaisia varten. Kiitos. Mm, merci beaucoup, Madame Bach, pour votre... Suuret kiitokset, Rova Bach, tästä myönteisten toimien lähestymistavasta. Tervehdin herra ja Hän lähtee juuri salista. Kiitoksia siitä, että olette olleet täällä mukana koko aamupäivän. Nyt annan puheenvuoron Rova Edith Powerille. Hän voi esittää oman tilanneanalyysinsä koskien mahdollisia toimenpiteitä Euroopan parlamentissa. Olkaa hyvä. Thank you so much. I... Kiitos minä täytyy sanoa suoraan, että ei ole helppoa käyttää puheenvuoroa tässä keskustelussa. Haluaisin sanoa, että pidän suuresti arvossa Rova Parmanovan rohkeutta avata tällainen keskustelu, koska tämä ei ole helppo asia. Kuten Rova Jana Budaki sanoi, ei ole olemassa edes sitovaa määritelmää, mitä tulee kansallisiin vähemmistöihin, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioonne suositukseen – 121, joka on lähtöisin Euroopan neuvostosta, jossa on kansallisen vähemmistön määritelmä. Ja niin kauan kuin ei ole muuta sitovampaa tai virallisempaa määritelmää, se on se, jota käytetään äskettäisissä asiakirjoissa, jotka ovat sitovia – Esimerkiksi puitesopimus tai, tai alue- ja vähemmistökielten äh, peruskirja. Tässä on viisi piirrettä. Ensinnäkin se on äh, valtion alueella, he ovat tämän valtion kansalaisia. Tämäkin on ongelmallista, olemme käsitelleet tätä kysymystä ajatellen venäläisiä vähemmistöjä Baltian maissa. Haluan vain muistuttaa tästä asiassa näin sivumenen. Sitten, että heillä on pitkän ajan pikaiset siteet valtioon ja heillä on erityisiä kielisiä uskonnollisia tai muita piirteitä ja he ovat myöskin riittävästi edustettuina – suhteessa muuhun väestöön valtiolla tai valtiosta valtion alueella. Ja lopuksi he ovat motivoituneita säilyttämään niitä piirteitä, jotka muistavat hänen yhteisen identiteettinsä, ajatellen heidän kulttuuriaan, perinteitään, uskontoa tai kieltään. Huolimatta tästä tosiasiasta, että meillä on vähintään joitakin virallisia määritelmiä, on välttämätöntä mainita, että jotkin maat, kuten Tanska tai Kreikka, eivät tunnusta mitään vähemmistöjä omassa lainsäädännössään. Ja Belgiassa on tilanne taas aivan toisen näköinen, jossa tunnustetaan vain kansallisia yhteisöjä, mutta ei vähemmistöjä. Nämä kolme valtiota eivät ratifioi puite yleissopimusta kansallisista vähemmistöistä. Joka tapauksessa koko, tässä kes, koko tämä keskustelu osoittaa, että me puhumme kahdesta aivan eri asiasta. Toinen asia ovat kansalliset vähemmistöt ja toinen asia on eh, maahanmuuttajanaiset. Haluaisin puhua moraalisin eh, mietinnöstä vuodelta 2005, joka koski vähemmistöjen suojelua ja syrjinnänvastaista politiikkaa laajentussa Euroopassa ja parlamentin päätöslauselmaa, jossa tehtiin ero, hyvin tiukka ero romaniyhteisön maahan muut muuttaneiden ryhmien kanssa kielisten vähemmistöjen tai perinteisten vai vähemmistöjen välillä, jotka asuvat jäsenvaltioissa, ja sitten sellaisten henkilöiden osalta, jotka ovat, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta. Haluaisin kiittää huomioon tähän päätösasemaan, koska ilman, että pidämme mielessä me nämä hyvin voimakkaat erot eri vähemmistöjen välillä, me emme voi muotoilla hyvää politiikkaa, muotoilla hyviä politiikan puitteita tai tehdä politiikan suosituksia eri vähemmistöjen osalta. Kuitenkin, vaikka tämäkin on mielessä, on vaikea löytää hyviä suosituksia politiikaksi, koska eri vähemmistöt elävät hyvin erilaisissa olosuhteissa – on hyvin vaikea verrata suomalaisten että Ruotsissa, turkalaisvähemmistön asemaan Bulgariassa tai unkalaisvähemmistön asemaan Romaniassa. En tiedä kuinka monia satoja erilaisia vähemmistöjä on, joihin kuuluu kaiken kaikkiaan 60 miljoonaa ihmistä Euroopan unionin alueella. Joten tältä kannalta katsottuna minusta näyttäisi siltä, vähintään se, että kiinnitettäisiin huomiota erityyppisiin vähemmistöihin, olisi perusasia. Henkilökohtaisesti minä en kuullut tämän keskustelun aikana, mikä on meidän tasavertaisuuspolitiikkamme, koska lainsäädännön mukaan Tasavertaisuusperiaatetta mm, pitäisi levittää siis tietoa eurooppalaisesta syrjinnänvastaisesta lainsäädännöstä ja myöskin analysoimaan tilannetta, mitä tulee erityyppiseen syrjintään eri vaiheissa. Joten tästä syystä on minun silmissäni outoa se, että meidän pitäisi tarkastella sitä, mitä, mitä on tapahtumassa näiden tasa-arvoa käsittelevien elinten osalta. Minun mielestäni henkilö, henkilöstöä ei ole olemassa riittävästi suhteessa niihin ongelmiin, joiden kanssa heidän pitäisi olla tekemisissä kansallisen lainsäädännön puitteissa. Heitä on vain viisi, viittä miljoonaa ihmistä varten. Tehtävä on mahdoton. On mahdoton täyttää kaikkia niitä ö, toimia, joita heillä on. Olen ajatellut tästä asiasta myös, että lähestulkoon jokainen puhuja otti esille sen, että ei ole riittävästi tietoa. No nyt tietysti meillä on väestölaskuja, mutta vähemmistöihin kuuluminen on aina henkilökohtaisesti valinnan kysymys. Minun maassani tilanne on se, että 80 90 000 ihmistä pitää itseään romanina. Arvio on kuitenkin, että heitä olisi 400 000. Ja näin saattaa olla kaikkien maahanmuuttajaryhmienkin osalta. Koska jos he päättävät, että on parempi kätkeytyä yhteiskunnan sisälle, he eivät koskaan tunnusta, että he kuuluvat johonkin vähemmistöön. Toisaalta me voimme löytää niin sanottua pehmeää tietoa. Jo, ja todennäköisesti Viinin perusoikeusviraston kautta voitaisiin pyytää etulotaisen eurooppalaista tutkimustietokantaa, jotta saataisiin edes riittävästi pehmeää tietoa perustaksi asian jatkokäsittelylle. Joten lyhyesti tässä ovat minun kommenttini tähän aiheeseen ja minä toivon teille kärsivällisyyttä ja menestystä, koska tämä on todellakin hyvin vaikea aihe. Suuret kiitokset Rova Bauer näistä selvityksistä, jossa totin esille useita lähestymistapoja tältä aamulta. Nyt annan puheenvuoron Rova Kilnilsenille. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää Rova Parvanovaa tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä, pohtimista ja työntekoa tällä alalla on vielä paljon tässä ollaan aivan oikeassa siinä, että ongelmia ei voida globalisoida, kun me ajatellaan maahanmuuttajanaisia, romaninaisia, on erotettava nämä ryhmät toisistaan, jos haluamme tehdä suosituksia. Puhujan mikrofoni on hyvin kaukana. Puhumme tänään naisista, kun tiettyä ryhmää syrjitään. Naisia syrjitään kahdenvertaisesti. Tämä on tilanne maahanmuuttaja naisten ja romanien, romaninaisten keskuudessa. Olen havainnut, kuinka vaikeaa on puhua sekä maahanmuuttajista että romaneista. Siksi äh, päätin keskittyä romaaneihin. Ja kuten sanoin, tulen alueelta, jossa kysymys on pysyvästi esillä. 25. maaliskuuta parlamentissa hyväksymme päätöslauselman, joka koskee Euroopan toista romani kokousta sukupuolikysymystä ei päätöslauselmassa asianmukaisesti korostettu, vaikka pyrimme sen saamaan sinne. Minun mielestäni se on puute, joka jonakin päivänä on vielä paikattava. Tarvitaan todella erityinen lähestymistapa, joka kohdistuu naisiin. Naisiin romaninaisiin kohdistuva syrjintä kohdistuu perusoikeuksiin, koulutukseen, työllisyyteen, terveys, terveydenhuoltoon, niin kuin juuri kuulemme Romaninaisten syrjintää terveydenalalla on myös asia, josta puhuttiin jo, enkä siitä sen enempää halua sanoa. Metsän järjestön mukaan Ranskassa puolet äh, romaninaisesta on 22-vuotiaana abortoinut ja 17-vuotiaat äh, synnyttävät ja vain hyvin pieni osa käyttää e-, ehkäisyä. Nämä ovat tärkeitä lukuja. Koulutusjärjestelmä on myös äh, käsitelty erityisluokistakin halusin puhua, mutta siitä on jo täällä puhuttu. On myös lapsia, jotka alkuperänsä takia sijoitetaan vammaisten luokkiin. Tällaisia tilanteita Euroopassa on, se on meidän tiedettävä. Työpaikkojen saaminen, palkka, ylenemismahdollisuudet, kiusaaminen, joka kohdistuu romanien naisiin, Tästä on useita tapauksia tiedossa. Olisi olen tyytyväinen siitä, että Espanjan, Espanjan puheenjohtajavaltiona on ottanut tasa-arvon prioriteetikseen ja toivon, että tulemme ottamaan nämä ongelmat, jotka tässä mainittiin, huomioon. Hyvin lyhyesti haluaisin kertoa asioista, jotka saattaisivat johtaa tuloksiin. Ensinnäkin uskon, että tarvitaan politiikkaa, joka on kohdistettu romanien naisiin, joka on keskitetty keskitytty heihin ja joka on paljon tehokkaampaa ja näkyvämpää. Tämä on tärkeää. On todella tärkeää keskittää toiminta tiettyyn ryhmään. Sitten terveydenhuolto olisi kehitettävä koulutusta, terveydenhuoltoalan koulutusta niin, että he eivät suhtautuisi ennakkoluuloisesti. Kieliongelma on tavallinen sairaaloissa – viestintä terveydenhuoltohenkilökunnan ja romaninaisten välillä johtaa joskus dramaattisiinkin tuloksiin. Julkiset viranomaisetkin tarvitsevat tulkkeja sairaaloissa ja hallinnossa. Olisi tärkeää saada tulkkeja käyttöön, jotta voitaisiin joskus välttää merkittäviäkin terveyteen kohdistuvia virheitä. Minulla on tästäkin todistusaineistoa. Viime vuosina romaani naisiin on kohdistunut useita ihmisoikeusrikkomuksia. Hetki sitten viitattiin muun muassa pakkosterilisointeihin. Joissakin valtioissa tilanne on korjattu, mutta joissakin toisissa ei vielä. On erittäin tärkeää, että Euroopan unionin jäsenvaltiot tai ehdokasvaltiot valtiot siis, joissa on harjoitettu pakkosterilisaatiota, järjestäisivät virallisia perusteellisia puolueettomia tutkimuksia näistä asioista. Nais, naiset ansaitsevat oikeutta ja on, on tunnustettava, että he ovat joutuneet tällaisten käytäntöjen uhreiksi. On myös tärkeää ottaa käyttöön vahingonkorvauksia uhreille ja tekijät on rankaistava. On erittäin tärkeää, että Euroopassa tähän asiaan saadaan oikeutta. Naiset ovat haavoittuvia myös siinä suhteessa, että he saattavat joutua ihmiskaupan tai pakkoprostituution uhreiksi. 14. tammikuuta 2009 päätöslauselmassa perusoikeuksien tilanteessa Euroopan unionissa Euroopan parlamentti on hyväksynyt tällaisen asiakirjan ja kun jäsenvaltiot pyrkivät eh, torjumaan niin ihmiskauppaa, eh, tarvitaan konkreettisia eh, toimia. Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota koulutukseen, erityisesti nuorten naisten koulutukseen. Se on heidän emansipaationsa pohja. On myös valistettava viranomaisia. Täällä on puhuttu oh, väkivaltaisuuksien uhreista, jotka eivät halua tehdä valitusta tämmöistä kannattaa, koska he pelkäävät viranomaisten ennakkoluuloja. Minun mielestäni meidän olisi valistettava viranomaisia näistä erityisongelmista ja meidän olisi jo eri, erityisen valppaita ajatellen varhaisessa iässä solmittuja avioliittoja, pakkoavioliittoja. Tässäkin tarvitaan lisävalistusta. Tasa-arvo. Hetkinen, erehdyin sivusta. Niin kun ajatellaan tasa-arvoa, minulla on konkreettisia ehdotuksia – Suosittelen esimerkiksi, että perustettaisiin yksikkö, joka käsittelisi romaninaisten kysymyksiä Euroopan unionissa ja se sijoitettaisiin eurooppalaisen tasa-arvoinstituuttiin. Meillähän on nyt tällainen instituutti olemassa ja minusta on tärkeää ja olisi hyvä, että perustettaisiin yksikkö, joka keskittyy romaaneihin. Aikaisemmin puhuttiin tieteenkeruusta. Uskon, että tällä alalla voitaisiin tehdä paljon. Olisi myös hyvä, että neuvostossa perustettaisiin erityislähettilään virka romanien oikeuksista, että se valvoisi horisontaalisesti romanien oikeuksia EUn lainsäädännössä ja keskittyisi erityisesti romanien naisten tilanteeseen niin, että voitaisiin tehokkaasti valvoa eurooppalaisten välineiden täytäntöpanoa ja valvontaa vähemmistöjen ja romani naisten osalta. Sitten ehdotan, että perustettaisiin eurooppalainen romaanipassi sellaisille romaneille siis, jotka asuvat Euroopan unionissa. Se sopeutettaisiin romanien elintapoihin. Se olisi erityisen tärkeää romanien naisille. Siinä tunnustettaisiin heidän kansalaisuutensa, eurooppalainen kansalaisuus ja liikkumisvapaus unionin 27 jäsenvaltiossa. Tällä on jo sanottukin, se tärkeä asia, että nais, romaninaisjärjestöjen ja muiden romanijärjestöjen toiminta on otettava mukaan Euroopan unionin toimintaan. Erityisesti romaninaisten integraatio ja heitä koskeva politiikka on äärimmäisen tärkeää. Me olemme puhuneet naisjärjestöjen rahoituksesta, se on tärkeää, mutta on myös tärkeää ottaa nämä järjestöt omiin töihimme mukaan. Kiitoksia. Sen. Kiitoksia Rova Kiel Nielsen. Nous écoutions Madame Parvanova. Ehdotan, että kuulemme lopuksi esittelijäämme Rova Parvanovaa. Minäkin omalta osaltani haluaisin kiittää häntä tämän aamuisen kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Rova Parvanova, olkaa hyvä. Very much, Madam President. Uh, of course the topic is Kiitos puheenjohtaja. Tietenkin tämä on herkkä ja vaikea asia, niin kuin Ruva Bauer sanoi. Ei pelkästään minä, vaan me muutkin tarvitsemme paljon rohkeutta tämän asian eteenpäin viemiseksi ja parempien tuloksien aikaa saamiseksi. Minusta ei ole pelkästään, tai siis tämä määrittelyn määritelmän puute, se signaloi sitä, että meidän täytyy saada poliittista tahtoa tämän asian hoitamiseksi, vaikkakaan tämä ei ole este. Niin tänä päivänä meillä on ollut, olemme kuulleet mielipiteitä tuolta ruohonjuuritasolta. On hyvin tärkeää sen jälkeen, kun yritetään saada politiikkaa ylhäältä alas, liikkeelle, että puututaan pieniin asioihin, jotka ovat kuitenkin tärkeitä ruohonjuuritasolla. Eli luultavasti onnistuisimme silloin paremmin. Kiitän kovasti tästä erinomaisesta ajatuksesta. Olemme kirjanneet ylös nämä kaikki ongelmat. Ja alussahan mainitsin muutaman niistä, kuten koulutuksen asunnot ja työllisyyden ja terveydenhuollon, mutta nyt meillä myös kieli, instituutilliset kehykset e- ja rahoitus köyhyys eräänä vakavimpana ongelmana, joka täytyy ottaa myös huomioon. Väkivaltaa, ihmiskauppaa, pakkoprostituutio, tietojen keruu ja tutkimus ja totta kai myös talouskriisi kaiken, tässä tämän kaiken päällä, joka sitten antaa oman mausteensa tähän näiden vähemmistöjen ongelmien hoitamiseen erityisesti kun ajatellaan tätä finanssi- ja talouskriisiä, joka nyt on päällä. Totta kai erilaisia vähemmistöjä on, on erilaisia ryhmiä, eräät ovat sijoittaneet oikein hyvin. Toisilla on taas vissi historiallinen tausta, sitten on myös uusia tulijoita eri maista, jotka ovat sitten muodostamassa omat vähemmistöstä. Ja sitten myös sukupuolinäkökohdat näissä vähemmistöryhmissä, niin kuin olemme kuulleet. Kuitenkin enemmän naisia tulee tänne etsimään työpaikkaa ja eräät heistä ovat perheineen tai sitten miehensä kerran. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että, että se, kun tämä vähemmistö asettuu, että se, sitä pitäisi kohdella eri, eri tavalla – että sen syrjintä olisi toisenlaista. Meidän täytyy saada Eurooppa kaikille kansalaisille. Meidän täytyy saada tasavertaiset mahdollisuudet kaikille ja tasavertainen kohtelu kaikille. Kaikilla pitäisi olla tasavertaiset oikeudet vähintäänkin. Siksi kun aloitamme vakavimmista ongelmista yksi kerrallaan, meillähän on kansallisia hallituksia, jotka ovat aika herkkiä tämän suhteen, kun puhutaan äh, vähemmistön määrittelemisestä. Ehkä näihin on historiallisia poliittisia syitä, että ne ovat arkoja asioita, mutta on kuitenkin kysymys myös syrjinnästä ja äh, sukupuolten tasa-arvosta, joka on yksi perusoikeus meille kaikille. Jos tästä lähdetään liikkeelle, niin pääsemme parempiin ratkaisuihin ja saamme enemmän vaikutusta aikaan. Ja, ja uskon, että luultavimmin me myös saamme parhaita käytänteitä. Kiitän teitä kaikkia ja minä tukeudun näihin ehdotuksiin. Otan, olen kaikki kirjannut ylös ja odotan sitten tukea teiltä, kun teemme mietinnön. Me yritämme saada parhaan mahdollisen mietinnön paperille. Eikö se ollut 16. huhtikuuta se määräaika ja nämä kaikki puheenvuorot ja muut panostukset ovat erittäin arvokkaita. Kiitoksia. Kiitos. Rova Porvanova. Näin olette koonnut yhteen sen, mitä te tästä aamun kuulemisesta olette saaneet. Minäkin haluaisin esittää kiitossanoja siitä, mitä me olemme saaneet kuulla. Tämä on aihe, joka tulee pitämään meidän mielenkiintoa meidän yllä valiokunnassa. Meidän pitää ensinnäkin lähteä liikkeelle siitä, mitä on olemassa Euroopan lainsäädännössä. Ensinnäkin täytyy huolehtia siitä, että, että nykyinen lainsäädäntö pannaan toimeen kaikissa jäsenvaltioissa. Ja se olisi jo suuri askel, joka on myös tehtävänä meidän edessämme. Monet teistä ovat todenneet, että me tarvitsisimme lisää tilastoja. Meidän pitäisi kuitenkin keskittyä konkreettisiin toimiin, koska kaikki osalliset valiokunnassa, joka käsittelee sukupuolten välistä tasa-arvaisuutta arvoisuutta lähtevät sitä liikkeelle, että täytyy päästä eroon epätasa-arvosta, se löytää ratkaisuja. Tärkeää on, että pidetään kiinni tietyistä arvoista, että tapahtuu se, että otetaan horisontaalisia lähtökohtia eri ongelmiin tarttumisiin, ja, ja tämä on minusta tärkeää. Ja erityisesti olen huomannut sen, että sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus usein keskittyy tiettyihin henkilöihin. Ja lukutaito ja koulutus ovat aivan ytimessä ja aivan tärkeimpiä ongelmia, jotka on ratkaistava ennen kuin sitten päästään työelämään pääsemiseen ja muihin ongelmiin. Haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumisesta tämän aamuiseen kokoukseen. Haluaisin kiittää jäsenkollegoitani, jotka osallistuivat tähän aamun kokoukseen ja toivotan teille onnea työnne jatkamiseksi, Rova Parvanova. Haluaisin kiittää myös äh, valiokunnan sihteeristöä ja tulkkeja, joiden ansiosta asiantuntijamme